Right, good morning everybody. Um, we'll attempt to start. Yritämme nyt aloittaa suurin piirtein ajoissa. Minulla on tässä ongelmia hissin kanssa. Uskon, että muilla on samantyyppistä hankaluutta ja, ja meitä on enemmän aivan kohta. Tänään komission jäsen Neli Cruz on tullut tänne kertomaan meille kilpailuun liittyvistä asioista – tässä toiminta muotona on se, että ensin komissaari pitää lyhyen esityksen. Um, are dependent upon how many people are showing an interest, I'll take the questions either singly or grouped. Um, yes, thank you. Um, so with that, Commissioner? Niin, jos ainoa päivän ongelma on hissiongelma, niin eh, hyvä niin. Niin on suuri ilo olla täällä tänään. ja eh, mielenkiinnolla odottelen kysymyksiänne, mutta ensin hieman kerron taustoista tässä. Ensin haluaisin onnitella teitä siitä, että olette tulleet valituiksi ja on oikein hyvä asia, että eh, naiset pääsevät tänne pöydän taakse. Oikein hyvä. Eli onnea ja menestystä puheenjohtajalle myöskin. Pyysitte minua tänään kertomaan hieman vuoden 2008 vuosikertomuksesta ja sen taustoista, mutta ennen kuin siihen menen, muutama kommentti nykykriisistä asia varmasti teitä kiinnostaa. Usein siteran teidän kommenttianne, jossa totesitte, että riskejä ei voi säännöstellä olemattomiksi. Tästä voin olla täysin samaa mieltä kanssanne tarvitaan kuitenkin uutta Ähm, kulttuuria, jossa pidetään itse paremmin eh, kiinni säännöistä, mutta tämä itsesääntely ei kuitenkaan vapauta meitä kaikista, ähm, kaikista, kaikista lopputulemista. Niin kaiken kaikkiaan tämä kriisi on tähän mennessä suht hyvin saatu hoidettua, kun sitä esimerkiksi verrataan suureen taantumaan tai sitten mahdollisiin protektionismin uhkiin. Todella komissiokin on toiminut ja tuonut äänensä tässä kuuluviin ja me olemme myöskin näyttäneet, mikä on kilpailukykypolitiikan rooli sisämarkkinoiden turvaamisessa mutta mitä tulee tämän talouskriisin laajuuteen, se on tuonut myös uusia trendejä päivän valoon. Ja tässä komission rooli toimijana tässä on korostunut. Täytäntöönpano tulee olemaan yksi tärkeistä kysymyksistä, mutta kiireellisissä tapauksissa ja eh, sitten sekavassa tilanteessa Lehman Brothersin konkurssin jälkeen komissio oli mahdollista komissio onnistui tekemään yhteistyötä Euroopan keskuspankin ja kansallisten pankkien kanssa ihan uudella tavalla siten, että oikeusvarmuutta saatiin, joka tarpeen oli, kun pyrittiin palauttamaan vakaus talousmarkkinoille. Hyvä puheenjohtaja, komission kyky reagoida kriisitilanteessa eh, huomioiden yhteisöpolitiikat, tämä on ollut olennaisen tärkeä asia. Olemme hyödyntäneet tietoamme eh, verotus- ja rahoituspolitiikasta ja sitten eh, talousmarkkinat eh, saivat näin tietoa siitä, kuinka reagoimme myöskin kilpailukykyisten toimien kautta. Kilpailukykyyn liittyvät toimet omalta osaltaan sitten auttoivat muita kollegoja toimimaan. Tämä on varsin hyvä osoitus siitä, kuinka paljon hyötyä saadaan siitä, että tällainenkin politiikan osala toimii niin sanotusti komission katon alla. Niin kuin kaikissa järjestelmissä, meidänkin järjestelmäämme voidaan parantaa, mutta vuosien hionnan jälkeen voidaan varmasti todeta, että kuitenkin järjestelmämme toimii tehokkaasti. Todellakin monet pitävät sitä jopa parhaimpana, mutta ollaan nyt kuitenkin vaatimattomia. Mitä sitten tulee eh, valtion tukivalvontaan, eh, se on eh, saanut hyvää mainetta. Oman kauteni alusta alkaen olen tehnyt kovasti töitä tämän uudistuksen eteen ja onneksi toimimme hyvissä ajoin, sillä tuolloin tarvittiin nimenomaan eh, hyvää strategiaa pitkän aikavälin työpaikkojen ja kasvun luomiseksi. Ja sitten kun eh, kriisi käynnistyi, jäsenmaat eh, käyttivät vähemmän varoja tukiin, mutta saivat kuitenkin hyvin parempia ehm, palautuksia siksi, että tuet kohdennettiin paremmin esimerkiksi innovaation, kasvun, kehitykseen sen sijaan, että olisi tuettu vain suurta teollisuutta. Ja olen iloinen siitä, että näin toimittiin mandattikauteni alusta alkaen. Sillä sitten kun kriisitilanteeseen jouduttiin, kaikki taloustieteilijät saatiin työpöytiensä ääreen ja miettimään, mikä oli siis se toiminta tarvittaisiin. Neljän vuoden uudistukset ovat mahdollistaneet paremmat reaktiot. Ja varsinkin on havaittu, että paljon tukia on ollut mahdollista myöntää yksittäisille pankeille. Tukea on näille voitu myöntää ja tällä tavalla tavoitteet on kuitenkin määritelty horisontaalisesti vakauttamaan rahoitusjärjestelmä Tämä nimenomaan olisi siis sitoumus horisontaalisiin tavoitteisiin ja tämä on ollut yksi suuri askel komissiossa eteenpäin. Vaikka kriisitilanteessa ja kriisin puitteissa jouduimme toimimaan, jossa nimenomaan nopeutta ja joustavuutta erityisesti tarvittiin. Onnistuimme tässä toimimaan luopumatta oikeiden toimintatapojen periaatteesta eikä mitään loputonta laskua jouduttu esittämään myöskään veromaksajille. Kun nyt ajatellaan, miten vaikeita viime, vu- viime vuosi on ollut, on todellinen saavutus voida todeta, että sisämarkkinat ovat kuitenkin säilyttäneet toimintakykynsä. Mutta meillähän on laatuinen kilpailujärjestelmä, kilpailukykyjärjestelmä, ja sitä on kiittäminen. Jos minun tulisi laatua luettelo asioista, joista on ollut hyötyä pahimpina kriisin aikoina, niin voisin mainita seuraavat suorat täytäntöönpanovaltuudet, oikeat institutionaaliset rakenteet Euroopan sisällä, valmius todellisiin reformeihin toimiva eurooppalainen kilpailukykyverkosto ja sitten vakaa hyvä maine. Mutta tässä ei ole kaikki. Tämän lisäksi tulee vielä halukkuus kysyä vaikeitakin kysymyksiä ja sitoutua toimimaan johdonmukaisesti kaikissa jäsenmaissa. Tietenkään emme voi täysin tyytyväisiä itsemme olla, mutta uskon, että olemme oikealla tiellä – eikä perusperiaatteita eurooppalaisen mallin suhteen kannata mennä muuttamaan. Kun varmasti olette aikaisemmista kommenteista niin jo kuulleet, yksi eh, avainasia eh, komission toimissa liittyy eh, vuosiraporttiin ja siinä perusperiaatteet yhdistettynä joustavaan toimintatapaan. Tällä me onnistumme kriisistä pois pääsemään. Ja voin ilolla havaita, että tällainen eh, projektipohjainen työskentelytapa kilpailukykypääosastossa on auttanut näissä toimissa. Muistanette, että henkilökuntaa on värvättynyt työskentelemään nimenomaan antitrust, eh, sulautuma ja valtionapukysymyksissä samalla sektorilla. Ja kun puhutaan pankkisektorista, tällainen eh, tietotaidon yhdistäminen on auttanut kovasti, kun on ajatella, minkä laatuista työtä on pystytty tekemään. Ja tämä kyky myöskin mahdollistaa sen, että voimme huomioida eh, tietyn sektorin tilanteen ja miettimään, kuinka on mahdollista päästä eh, kriisitilanteesta pois. Ja nyt hieman kertoisin erilaisista toimintainstrumenteista, välineistä. Evans ehm, eh, kertomus oli pohjalla ja sitten vuoden 2008 vuosikertomus sisältää yksityiskohtaisempaa ja käyttäjäystävällisempää tietoa siitä, miten eh, uudelleen, eh, uudelleen voidaan ajatella muutoksia toimenpiteitä, joilla päästä eroon tästä hankalasta tilanteesta. Tämän lisäksi myöskin selkeämmät kommunikaatiostrategiat on nyt nostettu edelle esille ja annamme myöskin selkeää osviittaa siitä, mitkä ovat tärkeimpiä aspekteja ponnisteluissamme. Tarvitaan suuntaviivaa, eh, jossa esitetään pankkien toimintatavat selkeästi ja meidän on myöskin näissä suunnitelmissa päästävä hyvin eteenpäin. Suuntaviivat on olemassa, nyt on toimittava. Olemme jatkaneet yhteisön valtion tuki suuntaviivojamme ähm, vuoden 2012 lokakuulle ja olemme esittäneet myös äh, laajakaistan osalta uusia suuntaviivoja, jotta julkiset varat voivat hyödyntää mahdollisimman hyvin ja näin parantaa Euroopan kilpailukykyisyyttä ja mahdollistaa kaikille pääsy laajakaistan käyttöön. Pyrimme myöskin yksinkertaistamaan menettelyjä, kuinka mahdollistaa e, koulutustukia ja kuinka mahdollistaa e, työhön pääsy myöskin e, työrajoitteisille ihmisille. Olen aina ollut selkeä siinä, kuinka tärkeä talouden kasvun kannalta on kilpailukyky, mutta eh, kriisiaikoina eh, tätä on perusteltava paremmin, vaikka selvää on, että tämä on tärkeää, sillä kilpailukyky mahdollistaa resurssien paremman jakamisen, se tukee ja suojaa kuluttajia ja myöskin veronmaksajia. Ja näin tarjoaa mahdollisuuksia eh, innovaatiolle ja kasvulle. Meidän on myöskin oltava selvillä siitä, että rahoitussektori oli erityislaatuinen luonteeltaan. Varsinaiset intervaatiot tällä alalla, niitä ei voi käyttää minkäänlaisena tekosyynä eh, suurille valtion tuille muilla aloilla. Itse olen sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeää muistaa. Tämä ei johdu siitä, että pitäisimme tärkeämpänä pankkimaailman työntekijöitä kuin muita, ei vaan pikemminkin päinvastoin. Tämä johtuu siitä, että rahoitusjärjestelmä on kuin koko taloudellisen järjestelmämme verenkiertojärjestelmä. Ja siitä toimista siihen saralla voi hyötyä koko talous. Eli tarvitaan oikeanlaista EUn kilpailukykypolitiikan täytäntöönpaloa kaikilla sektoreilla, jotta saadaan elvytyssuunnitelmat toteutettua hukkaamatta liikaa veronmaksajien varoja. Varsin usein tekin vaali piireissä ne törmäätte eh, kysymyksen siitä, mitä ihmettä te teette meidän kaikkien veromaksien eh, varoilla, eh, mihin niitä käytätte. Ja kun elvytyksestä puhutaan, haluaisin hieman kommentoida muutamaa seikkaa. Emme ole lähelläkään määränpään saavuttamista vielä, mitä tulee tämän kriisin laukeamiseen. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että kriisitilanteesta on jo päästy ulos, ovat ehkä harjoittavat toiveajattelua. Tulevat vuodet aiheuttavat meille vielä kovasti puuhaa ja varsinkin julkinen velka on yksi näistä kysymyksistä, mutta niin kuin OECDssäkin on todettu, tämänpäiväinen kriisi ei kuitenkaan saa vaarantaa eh, elvytystä tai sisämarkkinoiden toimintakykyä. Ja voin vakuuttaa teidät siitä, että nyt kun väliaikaiset puitteet valtiotukien osalta ovat toimineet hyvin. Komissio on kuitenkin sitoutunut siihen, että luonteeltaan ne katsotaan määräaikaisiksi. Ja määräaikaiset toimenpiteet sopivalla hetkellä sitten päättyvät. Monet aloitteet Niihin on ryhdytty myöskin, mitä tulee antitrustiin ja sulautumien valvontaan. Tässä voin viitata esimerkiksi erilaisiin asettautumismääräyksiin ja erilaisiin prioriteetteihin, kun puhutaan siitä, kuinka suhtautua hallitsevaan markkina-asemaan tai sen väärinkäyttökysymykseen. Ja sitten muutamia sektorikohtaisia asioita haluaisin vielä esiin tuoda. Nyt esimerkiksi eh, lääkesektorilla eh, on tarkasteltu ja sen pääomakysymyksiä. Kun eh, väestö ikääntyy ja uusia uhkia on ilmaantunut, kuten esimerkiksi sikainfluenssa, niin emme voi lyhyen sektorin kehittämistä. On erittäin tärkeää, hyvä puheenjohtaja, huomata se, että sektorikohtainen tarkastelu kantaa hedelmiä useamman vuoden ajan, niin kuin kaikki tietävät, jotka ovat seuranneet esimerkiksi sitä, miten energia-asioissa on edetty. Vuoden 2008 vuosikertomus sisältää tällaisen keskittymän ja luvun. Ja tällä kertaa se käsittelee kartelleita ja kuluttajia ja siinä huomioidaan se seikka, miten on tähän saakka taisteltu kartelleja vastaan. Ja tässä muutamia tilastotietoja. 34 yritystä sai yhteensä 2,27 miljardin euron suuruiset sakot seitsemässä kartellitapauksessa. Ja tässä Eh, ihan eh, kirjo, yritysten kirjo oli valtavan laaja banaaneista auton ikkunoihin. Ja kahdeksan yritystä sitten saivat yhteensä 1,2 miljardin euron suuruiset eh, sakot kahdessa suuressa tapauksessa jutussa. Olemme myöskin tarkastelleet sitä, minkälaista mm, haittaa kartelleista syntyy. Itse katsoisin, hyvä puheenjohtaja, että silloin kun äm, päästään äm, nolla rajaan on saavutettu toivottu taso, mutta kuitenkin olemme parhaamme tehneet, vaikka mitään enkeleitä tällä planeetalla ei liikukaan. Kuitenkin kartellien osalta meidän on oltava selkeämpiä kansalaisten suuntaan ja komission osastot tarkastelivat näitä 18 eh, kartellikysymystä eh, vuosina 2005 ja 2007. Ja me käytimme varsin konservatiivisia oletuksia. Eli eh, vain 10 prosentin ylitys ja tästä sitten seurasi 7,6 miljardin euron haitta näille 18 kartellille. Eli Eh, tätä voi kyllä esitellä kuluttajiinkin päin. Eli toivotteko, että tällainen meno jatkuu vai oletteko sitä mieltä, että eh, tässä on vähän liian korkea hinta nyt kuluttajan maksettavaksi? ja uskoisin itse, että todelliset luvut ovat vieläkin korkeammat. Ja kun lähdetään liikkeelle Britannian toteuttamasta tutkimuksesta, voidaan arvioida, että jokainen löydetty kartelli eh, voi osoittaa sen, että eh, tämä johtaa siihen, että viisi, viittä uutta kartellia näin ei voida täytäntöön panna. Ja jos tämä pitää paikkansa eh, koko sisämarkkina-alueella, niin se on osoitus siitä, että näillä kartelitoimilla estämme todellakin eh, kymmenien miljardien eurojen eh, tappiot kuluttajille. Ja nyt sitten kertoisin hieman eh, siitä kritiikistä, mitä olemme kohdanneet, kun puhutaan sakoista ja käsittelyistä, juttujen käsittelyistä. Meidän on todellakin esitettävä niin korkeat sakot, että niillä on vaikutusta vaikutusta vähentämään kartellin aiheuttamat haitat. Itse en kuitenkaan usko siihen, että että tämä ei toimisi. Jos kustannukset ovat korkeat, niin tällöin myös yritykset kärsivät näistä korkeammista kustannuksista, jos toimittajat ovat muodostaneet kartellin. Eli tällöin uhka on tärkeä myös ajatellen yritysten eh, intressejä. Ja tämän asian haluan nyt tehdä selväksi. On selvää, että jotkut sakot ovat varsin laajoja, mutta kuitenkin ne aina liittyvät eh, yhtiön eh, liikevaihtoon kyseessä olevan tuotteen osalta ja tietysti myös siihen, minkä laajuisesta rikkomuksesta on ollut kyse. Kuitenkaan ne eivät koskaan voi ylittää kymmenellä yli 10 prosentilla yrityksen liikevaihtoa. Ja neljä viidestä kartellisakosta on kuitenkin ollut sellaisia, että ne ovat määrältään alle 5 prosenttia yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta. Eli meidän sakkomme ovat kyllä tehokkaita pelotteita, mutta ei niitä kuitenkaan mielivaltaisesti määritellä. Ne ovat olennaisen tärkeitä, estetään suuret tappiot ja kuluttajien eh, miljarditappiot vuosittain Euroopassa. Eli toivon, että pidätte tämän asian mielessänne, kun tarkastelette näitä kysymyksiä. Ja lopuksi sitten vielä toteaisin, että pyrimme parantamaan kuluttajien hyvinvointia ja mm, tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille, mutta eh, laajemminkin työtämme voi tarkastella se osoittaa, että vahvat, vaikkakin reilut markkinasääntelytoimet ovat mahdollisia. Ja osoittaa myöskin sen, että niitä, jotka rikkovat sääntöjä, todella rangaistaan. Tämä on tärkeä viesti kaikille, myös kansalaisille Euroopassa. Ja vielä lopuksi komissio on kaikki nämä toimet onnistunut toteuttamaan vähemmällä kuin 100 miljoonalla eurolla vuosittain. Ja kun ajatellaan, minkälaisia suuria miljardiluokan tappioita syntyy, jos mitään ei tehdä, niin voidaan katsoa, että komissio on hyvin toiminut. Paljon kiitoksia, komission jäsen. Meillä on nyt tapana antaa uploadit puhujille panoksestaan. Kiitos siis tuosta. Ja pitäkää tuota uploadina roolillenne rahoituskriisissä. Tiedämme, että linjaan säilyttäminen kilpailupolitiikan alueella ja valtion avun alueella ei ole ollut helppoa. Ja varmasti muutkin tulevat esittämään tästä kysymyksiä. Ja kun tuon asian parissa olet työskennellyt, olet samanaikaisesti myös purtanut muiden tärkeiden lainsäädännön täytäntöönpanotehtävien kanssa. Oli puhetta kartelleista ja niiden kuluttajille aiheuttamista kuluista ja viittasit ohi menneen valkoiseen kirjaan koskien vahingonkorvauksia. Voisitko vähän päivittää, minkälaisia toimia ehdotatte? Ymmärtääkseni haluatte tehdä jotain nykykomission mandaatin aikana. Kertoisitteko mikä parlamentin rooli tulee olemaan. Koska aikaisemmissa keskusteluissa olet sanonut, että osallistaisit parlamentin mahdollisimman pitkälle. Ja myös valiokuntamme mietinnössä puhuttiin tästä ennen vaaleja. Pahoittelen, että esitin ensimmäisen kysymyksen. En tee sitä usein, mutta tämä on valiokunnan kannalta tärkeä asia. Minä olin ihan varma, että rouva puheenjohtaja, että kunnianarvon jäsen Pauli tulee esittämään kysymyksen. Ottaa huomioon, että tuo on ihan aito kysymys. Koska tämä kiinnostaa koko ikon valiokuntaa. Ja kuten oikein totesit, olen omistautunut, sitoutunut valiokunnallenne ja olen luvannut, että askeleittain kertoisimme jäsenille, missä mennään. Ja ottaa myös huomioon, mitä mietinnässänne sanottiin, niin sinnehän oli selkeä viesti. Ehdottomasti on niin, että näin me ajattelemme. Komissio perehtyy päätöslauselmanne koskien valkoista kirjaa. Tämä sanottuani toistan itseäni ja tiedän, että teidänkin linjanne on sellainen, että, että amerikkalaiset joukkokanteet eivät käy, älkää pelätkö sitä. Mitään lakifirmojen vetämiä juttuja ei tule, ne kauan kuin on tehtävissä. Tulemme kertomaan, mikä viime, viime käteen ehdotuksemme on. Näkemyksenne ovat tärkeitä. Vilpittömästi toivomme, olemme nyt viettäneet viimeiset viisi vuotta arvioin eurooppalaisia ongelmia kilpailulainsäädännön rikkomusten uhrien näkökulmasta. Ja valkoinen kirja oli tehty vastaamaan näihin pulmiin. Tulen toimimaan läheisessä yhteistyössä, eikä tässä mene niin pitkään. Paljon kiitoksia. 18 ihmistä haluaa puheenvuoron. Jospa voisimme kysymykset rajoittaa minuuttiin, otettaisiin ne kolmen ryhmissä, niin pääsemme suuremmalla todennäköisellä maaliin. Ensiksi varapuheenjohtaja, jolla on nyt kiire. Suokka, anteeksi puheenjohtaja, oli tässä juuri valmistelemassa ensimmäistä kysymystä, niin kriisi aiheuttaa sen, että asiat etenevät nopeasti ja sitten nopeasti uutiset menettävät uutuusarvoaan tässä myllerryksessä. Ja eilen lähet, lähetettiin kirje Espanjan hallituksesta teollisuuskomissaarille, jossa otettiin esille kaksi asiaa. Ensinnäkin vaadittiin eh, eksklusiivisia kauppasääntöjä ja sitten täytyisi mahdollisimman hyvin käyttää hyväksi varoja, joita on olemassa toissa päivänä tai muutama päivä sitten oli sellainen uutinen, että G20 oli päättänyt, että kriisistä pääsyn pitää tapahtua koordinoidulla tavalla, eikä niin, että jokainen maa hoitaa omat asiansa selvityksen. Kysymys on, uskotteko te, komissaari, että teidän täytyy arvioida tätä kestävyyttä vaiko ei, kun ajatellaan luvattuja apuja Saksassa, siellä puhutaan, halutaan pelastaa op Opel ja halu, pitäisikö käyttää tässä pelkästään pohjana kilpailusääntöjä? Toinen kysymys, uskotteko, että pelastamisen pitää perustua puhtaasti teollisiin syihin vai pitääkö ottaa huomioon muita aspekteja? Ja kolmanneksi, olisiko laillista antaa lupa näille avuille ja säilyttää tietyt työpaikat tietyssä tehtaassa tietyssä maassa? Uh, next is Mrs. Hartman Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin ilmaista tyytyväisenä siitä, että niin usein äm, pääsette vieraaksemme ja voimme käydä vuoropuhelua niin näistä pankkituista, heinäkuisista pankkituista kysyisin. Totesitte, että tapauskohtaisesti on syytä toimia, mutta mitä tulee esimerkiksi INGn tukitoimiin, nyt sitten heinäkuun 22. päivän suuntaviivat ovat tälle pankille ongelmalliset. Kysyisin sitten vielä hieman näistä uudelleenjärjestelytoimenpiteistä. totesitte, että lähdettävä liikkeelle siitä eh, maasta, mihin pankki on sijoittautunut, mutta eh, mitä jos ajatellaan, että on pankkeja, jotka toimivat laajasti esimerkiksi Yhdysvalloissa, eivätkö tässä vaatimuksenne mene hieman liian pitkälle? kun toteatte, että näin on toimittava. Tällöinhän yhtiöt joutuisivat pitkälti myymään toimiaan, eli tulee ikään kuin tältä pohjalta mahdollistaa tuen saanti. Puhuitte markkinoiden avautumisesta, mutta nykyisellä markkinat ovat markkinamme ovat jo maailman avoimimmat, eli en tiedä, miten olette ajatellut nyt näiden tukien kanssa menetellä. Lengen. Eh, vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kauteni on tässä päättymässä. Ja tässä eh, vuosikertomus on aiheena. No näin voidaan hieman vetää narujan yhteen. Tärkeä kysymys. Ja sitten valtion tuet, kartelli, eh, kysymykset, fuusioiden kielto, nämä ovat kysymyksiä, joissa toimivaltuudet komissiolla ovat varsin laajat. Mutta viiden kuluneen vuoden aikana eh, seuraavaan olen kiinnittänyt huomiota siihen, että energia-alalla eh, komissio on ryhtynyt lainsäädäntötoimiin. Tällä nyt ilmeisesti on siirretty hieman toimivaltuuksia suhteessa kilpailukykyviranomaiseen. Ja sitten eh, suuntaviivat ja lainsäädäntö, jota komissio eh, on esittänyt, pohjautuu vanhentuneeseen, vanhentuneeseen lainsäädäntöön, sillä se pohjautuu eh, asetuksen 17 vuodelta 76. Tässä ei huomioida lainkaan parlamentin roolia ja tätä seikkaa tulisi muuttaa ja sitten alakohtainen tarkastelu, no tietysti teidän tulee kaikki tapaukset huomioida, jos esimerkiksi jossain jäsenmässä jotain tapahtuu, kuten nyt esimerkiksi Oppelin osalta, mutta eh, alakohtainen tarkastelu, eh, joka usein ihan yhdestä toimijasta lähtee liikkeelle ja näin kohdistuu sitten koko sektoriin, niin minua hieman yllättää se, että nyt sanoitte, että se, että ryhdytään laake, lääketeollisuuteen kiinnittämään erityisen huomiota pohjautuisi siihen, että nyt tällainen influenssa-aalto on iskemässä. Tämä tuntuu oudolta, eli komissio ikään kuin aina keksisi uudenlaisia perusteluja. Haluaisin kuulla, mitkä ovat lainsäädännölliset perusteet, ja kun puhutaan perusperiaatteista ja suuntaviivan laatimisesta, on tärkeää, tärkeää, että parlamentti, parlamentin rooli saadaan nykyistä paremmaksi. Like Haluaisitteko vastata tuohon ensimmäiseen kysymysnippuun? Taking into account... Kun otetaan huomioon se, mitä varapuheenjohtaja tässä juuri sanoi, että kirjeitä todellakin lähetetään jäsenvaltiosta eikä vain muutoin. Espanjan hallitukselta niitä tulee. Meillä tulee kirjeitä muiltakin jäsenvaltioilta samasta aiheesta. Ja vaikkakin tässä nyt olisi vain Espanjan hallitus, niin sekin olisi tarpeeksi, se otettaisiin huomioon. Meidän täytyy arvioida kaikki tarkasti. Muistan keskustelumme parlamentissa Strasbourgissa, kun keskustelimme siitä, mistä on kyse, mitä panokset ovat. Ja kun puhutaan tästä väliaikaisesta puitteistosta ja alkupuheenvuorossa sanoin, että itsessään jo väliaikaiset raamit olivat järkevät. Ne oli tarkoitettu niille taloudellisille toiminnoille, jo, joihin kriisi on vaikuttanut. Jäsenvaltiot olisivat näin päässeet pois on, eroon ongelmistaan ja, ja haluttiin seurata myös elpymissuunnitelman suuntaviivoja ja siksi hyväksyimme nämä väliaikaiset puitteet. Kun sovelletaan väliaikaisia puitteita, jäsenvaltiot voivat myöntää rahoitusta mille tahansa sektorille tiettyyn ehdoin, näin myös autoteollisuudelle. Joten tähän mennessä kaikki on aivan ok. Päätavoitteenamme on varmistaa autoteollisuuden kestävyys. Se on erittäin, tär- erittäin tärkeä teollisuudenala kiistatta. Tähän liittyy paljon työpaikkoja, paljon taloudellisia etuja, mutta meidän pitää ottaa huomioon se, että sekin on telsoon liittyy paljon liikkakapasiteettia. Joten väliaikaiset puitteet voidaan ottaa käyttöön vain silloin, kun kyseinen yritys ei jo ollut vaikeuksissa ennen kriisiä. Joten me otimme sen linjan, että ensimmäinen heinäkuuta 2008 oli tavallaan raja. Tällaisissa tilanteissa yritys alistetaan normaaleihin jälleen rakennemuutos- ja pelastussääntöihin. Meidän pitää pyrkiä takaamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille, pitää minimoida ylilyöntejä. Ei tämä ole mikään valkoinen sekki, puhdas sekki. Siksi minä vastasin teidän kysymyksen täällä parlamentissa siitä, että näin voi olla vain, ja nyt aivan selvästi haluan tämän esittää, että kun todellakaan kyseessä ei ole poliittiset kriteerit, jotka otetaan huomioon, siis ei mitään maantieteellisiä tai muita kysymyksiä, jotka eivät liity yhteenkuuluvuussääntöihin, joihin te viittasitte. Joten faktoja, lukuja kyllä. Ja nyt tätä olemme tässä tarkistamassa ja Olemme pyytäneet Saksan hallitusta antamaan meille vastauksia ja olemme kutsuneet myös muutamia asianomaisia päätöksentekoprosessista, jotka olivat mukana opel Otamme huomioon myös sen, että tässä todellakin on kyse työpaikoista, mutta ei vain työpaikoista yhdessä jäsenvaltiossa. Tämä on Euroopan laajuinen haaste tavallaan Nimittäin loppujen lopuksi tämän pitää olla kestävää teollisuutta, toimivaa teollisuutta, jolla on tulevaisuus. Minä en hyväksy lyhyen aikavälin lähestymistapaa, jossa vain taataan työpaikat lyhyeksi aikaa. Meidän pitäisi todellakin kantaa kunnolla vastuumme olla tietoisia siitä. Nyt kuitenkin mitään tyhjää sekkiä ei ole annettu eikä nopean päätöksen teon prosessia ei ole hyväksytty. Sitten INGstä, ING-pankista. Mielenkiintoinen asiakokonaisuus. Siellä on kaksi erityistä erilaista kysymystä, jotka tähän liittyvät. Ensinnäkin pääoman äh, ruiskutuksen no- Pääomittaminen hyväksyimme tämän osuuden marraskuussa 2009 IMG sai valtion tukea. Jälleen varoja 80 prosenttia Ingen varoista siirrettiin Hollannin valtiolle noin yksi miljardi. Mitä sitten on tässä pelissä? Hyväksyimme väliaikaisesti alaskirjaamisen maaliskuussa 2009 sitten avasimme arviointiprosessin ja taakanjakoprosessin. Tähän on liittynyt muutamia epäilyksiä tähän toimenpiteeseen. Väliaikainen luvananto, sitä on pidennetty syyskuun 15. saakka ja samanaikaisesti syvällisiä tutkimuksia on jatkettu asiassa. Mitä tässä nyt on pelissä? Meillä on vahvoja epäilyksiä ja puhun nyt varsin diplomaattisesti siitä, oliko portfolion arviointi vakavaraisuussääntöjen mukainen. Ja tämä liittyy meidän vastuuseemme sikäli, että me puhumme valtion tuista, kyse on yhtäläisistä mahdollisuuksista kaikille ja tämän mielenkiintoisen, aika hektisen, yli vuoden kestävän prosessin aikana minun kokemukseni on se, että pank, terveitä pankkeja on vieläkin ja myös Hollannissa on edelleenkin terveitä pankkeja. On todettu, että ne toimivat ok. Nyt jos rahoitusmarkkinat elpyvät, se hyödyttää meitä kaikkia, mutta silti täytyy se olla yhtäläiset mahdollisuudet loppujen lopuksi taattuna kaikille, eikä eteen pitäisi tulla sellaista tilannetta, että kilpailijamme ilman tavallaan verorahoja hoitavat asian niin, että minkälaista laskua jälkeenpäin esitetä. Tämän takia tämä oli viimeinen suuntaviivamme, joka liittyi pankkien uudelleenjärjestelyihin. Meidän pitäisi ottaa huomioon se, että on olemassa seurauksia tai seuraus. On, tämä on varsin ikävää joillekin pankeille, mutta kun saa, se, että saa laskuneuvosta niin siinä tilanteessa, toivottavasti mahdollisimman nopeasti, että pystyy varmistamaan itselleen kestävän tulevaisuuden. Se on meille tärkeintä, samoin pankkisektorillekin. Ja jos me sitten sanomme, että vaadimme avoimia markkinoita Eurooppaan, hieno asia, olen tästä kyllä itse samaa mieltä, mutta me vakavissamme tarvitsemme erittäin vahvoja toimijoita tälle sektorille. ihan globaaleista markkinoista tavallaan. Joten portfolion arviointi on yksi. Ja meidän täytyy ottaa huomioon, että se seuraukset, joita valtion tuesta tulee, kun niitä on saanut, ne pitää ottaa huomioon tässä prosessissa. Ja mitä nopeammin tämä tapahtuu, sen parempi on. Tämä ei koske vain tätä tapausta, vaan on todellakin järkevää, että näin tehdään kaikissa muissakin vastaavissa kysymyksissä, joita me käsittelemme. Herra Langen käsitteli energiasektoria. Kyllä, me aikaisemmin jo tästä olemme keskustelleet ja edelleenkin onnittelen itseäni siitä, että aloitimme energiasektorista, koska siihen aikaan huomasimme, että jotakin oli pielessä tällä hetkellä tässä maassa ja yhdistimme tämän. Tämä ei kuulunut vain meille kilpailupolitiikan jota olisi siis järkevää toimia näin kollegoni kannalta. Andre Bivax oli samaa mieltä, samoin herra Dimas, oli samaa mieltä, että he voisivat ottaa myös nämä aspektit, jotka huomasimme, jotka löysimme energiasektorilta. Tässä on ollut päällekkäisiä tapauksia ja loppujen lopuksi markkinat toimivat paremmalla tavalla ja kuluttajat hyötyvät tästä kaikesta. Kun puhutaan sitten Opelista, jos sallitte, niin viittaisin tähän vastaukseeni varapuheenjohtajalle. Kilpailusäännöt tästä täytyy ottaa huomioon, eikä pidä liittää tätä poliittisiin kysymyksiin ja vielä yksi toinen huomio, jonka haluaisin tehdä. Olen sitä mieltä, että poliitikkojen ei pitäisi olla puheenjohtajan asemassa ryhmien hallintoneuvostoissa, jotka saavat valtion tukea. Sitten lääketeollisuudesta. Niin, tämä kyllä, kyllä riippuu ihan teistä. My personal experience during this term, during this term. Henkilökohtainen kokemukseni tällä kaudella on ollut se, että ei kyseessä ole pelkästään se, että toimitaan systemaattisesti rahoitusmarkkinoilla, vaan samoin, saman pitää päteä muihinkin sektoreihin. Olen varma, että siksi te olettekin ehdottaneet tutkimuksia muilla sektoreilla. Tämä on varmastikin haastava kysymys ottaa selvää, mitkä kaikki tässä tällä tarvitset, mutta sitten lääketeollisuuteen huomasimme, että sieltäkin löytyi jotakin, joka ei sopinut yhteen meidän kilpailupolitiikkamme kanssa. Ja kun te sitten kommentoitte sitä, mitä minä sanoin, että kustannukset terveyspaketista, ajatellen vanhenevaa väestöä Euroopassa, ottaen huomioon myös se, että sikka-influenssa on myös vaikuttanut tähän. En pidän kiinni tästä linjastani, koska olen sitä mieltä, että tällä hetkellä kyseessä on erittäin isot investoinnit. Ja mielestäni kun puhumme tämän tyyppisistä kustannusta, niin silloin meillä, joita ei meillä ole varaa. Siis sektori, sektori täytyy siistiä, putsata ja meidän pitää löytää sellainen tapa, jossa saamme aikaan parempia järjestelmiä, ja yritysten käytännöt muuttuvat, jotka aiheuttavat niille huomattavia kustannuksia. Olen varma, että tulemme olemaan yhteydessä tämänkin sektorin, tähänkin sektoriin. Kiitos. Sitten Bowman, Sanchez, Prasado ja Gauzes. Ja sitten komission jäsen Pamon. Hyvä komissaari. Olemme puhuneet aina vahvan kilpailukykyisyyden puolesta. Se on ihan selvä asia. Mutta on tärkeää, että komissio toimii yhtenäisenä rintamana ja käyttää integratiivista eh, toimintatapaa, jotta saadaan aikaan tuloksia. Esimerkiksi Opel ensimmäisenä vuosia, toimintavuosina ne kymmeniä eh, tuhansia työpaikkaa on menetetty. Nyt sitten 50 000 eh, työpaikkaa on uhan alla ja liittohallituksemme rakentaa siltaa. Miksi teollisuuspoliittiselta kannalta katsottuna ette sano, että on hyvä, että teollisuuden ala säilyy Euroopassa, hyvä, että tarjotaan mahdollisuudet uudelle teknologialle autoteollisuudessa. Tietysti kilpailukykyä on hyödynnettävä, mutta kysyisin, mikä on suunnitelmanne, milloin tarkastelu päättää, jottei asiassa mennä pieleen, kun ajatellaan asiaa teollisuuden kannalta. Tarvitaan nopeaa järkevää menettelyä, mutta teollisuuspoliittinen ratkaisu tarvitaan, koska muutoin menee lapsi veden, kylpyveden mukana. Ja te annatte alueellista tukea Utsille varsin eh, suurta sellaista 24 miljoonaa ja samaan aikaan sitten globaalirahastosta viitetään 2000 eh, irlantilaisen työntekijän irtisanomiset 14 miljoonalla eurolla. Kysyisin, voidaanko tällöin puhua enää integratiivisesta politiikasta? Tähän voitaisiin vielä mainita Nokian toimet. Kysyisin, miten komissio nyt toimii, kuinka olisi mahdollista yhdistää erityyppiset toimet, jottei varoja aina anneta tiettyyn suuntaan ja sitten toiset joutuvat kärsimään. Tarvitaan vahvaa kilpailukykyä, se on selvä, mutta teollispoliittista eh, eh, toimintaa myöskin, ettei tässä nyt jotakuta vedetä nenästä. Gracias, komissaria. Kiitoksia komission jäsen. Tätä yhteistyötä, jota olemme käyneet viiden vuoden aikana, viittaisin nyt kolmen asian rahoitusmarkkinakriisiin. Toinen kysymys koskee yksityisiä toimia. Mitä tulee kriisiin, tässä on osoittautunut mielestäni, että se, tässä kilpailukyky ja talouden vapaus voivat yhteen. Jotkut olivat sitä mieltä, että kilpailukyky, kilpailusäännöt tässä auttoivat, mutta vieläkin on tärkeää, tärkeitä tehtäviä jäljellä. Meidän pitää täydentää tätä jälleen rakennukselle menee aikaan, mutta pitää ottaa huomioon myös ulospääsystrategioita. Viittaan siihen, mitä tuen ovat kehittyneet 300 miljardia lähes on annettu, pitää pohtia myös investointipuolta, pitää ottaa huomioon rajoituksia ja e, välttää, että kestämättömät mallit toistuvat. Ja pitää toimia vähän niin kuin sanoitte. Mitä tuli yksityisiin yrityksiin, haluaisin muistuttaa, että yksityisiin toimiin muistuttaisin, että parlamentin päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin yksimielisesti, oltiin sitä mieltä, että parlamentin piti saada tässä yhteispäätösmenettely eikä konsultaatio ollut tarpeeksi pitää mennä pidemmälle, koska tämä koskee perusoikeuksia ja koska tässä kyseessä ovat myös asianomaisina kuluttajat. On kyse sitten oikeudesta varmuudesta, niin näitä kysymyksiä pitää pohtia erittäin huolella. Mitä tulee sitten olemme kärsineet, olemme kärsineet kuluttajat ja tuottajat ovat kärsineet huomattavasti. 40-50 prosenttiset tuotteiden hinnat ovat laskeneet, kun taas kuluttajien hinnat ovat laskeneet vain muutaman prosenttiyksikön. Näin kulutus on noussut eikä markkina pystynyt vastaamaan tuotantohintoihin ja tuottajat ja kuluttajat ovat eri tilanteissa ja näin ollen on monia vääristyksiä, jotka liittyvät kilpailuun. Siksi olisi välttämätön toimia myös tällä sektorilla. Merci, Madame la Présidente. Madame la Commissaire, je suis Hyvä komissaari, minä olen samaa mieltä, että fuskaaja, fuskaajien perään pitää mennä, mutta suhtaudun epäilevämmin, kun sanot, että että meidän ei, pitäisi asettaa työtä äh, muun työllisyyttä muun esillä, sillä jos ei ole työllisyyttä, ei ole kuluttajia. Meidän täytyy suhtautua siis kilpailupolitiikkaan pragmaattisesti. Minua hämmästyttää sitä, mitä sanoitte Yhdysvalloista Ranskaa ja Yhdysvaltain vastaan. Öö, ymmärrän, että kyseessä on kirjoitettu puhe ja ääneen sanoit ja samaa. Minä olen sitä mieltä, että olemassa vai ei pidä tuhota. Kysymys on toisaalta tästä vähittäismyyjän valinnasta, selektiivisestä vähittäiskaupasta, joka on luksustuotteille erittäin tärkeää. Onko totta, että pian tulette tekemään komissiolle ehdotuksen liittyen tähän väitöskaupan muotoon? vaikka me keskustelu vielä jatkuu ja meidän täytyy välittää Yhdysvalloissa tapahtuvat äh, yliluonnit, jotka sitten halvaannuttavat yrityksiä ja heikentävät työllisyyttä. Uh, niin, haluatteko nyt vastata komissaaria? Ehkä vähän lyhyemmin, koska tässä puhuja on paljon. No niin, viesti tuli selväksi. Lähden liikkeelle viimeisimmästä niin komission lähestymistapa, kun puhutaan yksittäistä korvauskanteesta, niin tällöin toimitaan todellakin eurooppalaisten puitteiden mukaisesti. Tätä enää lyhyemmin voi sanoa. Niin, hyvä eh, herra Bulman, olitte huolissanne kilpailukykyisyydestä ja siitä, onko se osa ratkaisua. Kyllä se sitä on se ei ole osa ongelmaa, pikemminkin päinvastoin. Jos emme kilpailukykysäännöstä lähde liikkeelle, niin tällöin tulemme kovan laskun maksamaan. Ja olen samaa mieltä, kun totesitte, että on oltava tietoisia siitä, että teollisuutta Euroopassa tarvitaan. Sitä ei pelkästään tarvita, vaan sitä myöskin haluamme, mutta haluamme tervettä teollisuutta ja elinkykyistä sellaista. Ja tämä onkin yksi haasteista kriisitilanteessa. Eli tämä tilanne voidaan hyödyntää mahdollisuutena, kun mietitään sitä, miten voidaan palauttaa elinvoimaisuus eurooppalaiselle teollisuudelle. Opelista kun puhutaan, niin erittäin tärkeää muistaa, että autoteollisuus ei e, jatka toimintaansa ylikapasiteetilla, eli jatka tuotantoa, e, jos se ei vastaa e, kysyntää. Tästä mielenkiintoisena esimerkkinä voisin antaa seuraavan, eikä tämä Eh, liity vain tähän alaan, vaan tähän voisi muitakin ottaa. Tämä aluetukiasia ja sitten eh, teollisuustuki, niin me annamme tukia eh, ja maat voivat sitten näillä tuilla hyödyntää omaa talouttaan. Mutta tässä tapauksessa tilanne oli toinen. Varmasti itsekin olette olleet yhteydessä eri tahoihin halutaan, että suunnittelut voitiin jättää ähm, eh, Irlannin taholle. Kyse, kysymys ei kuullut, mistä saada enemmän rahaa. Oli mahdollisuus suunnata katse myös Euroopan ulkopuolelle ja tämä oli yksi asia ja minusta oli hyvä, että meillä tällainen tukiväline oli olemassa, koska kyseisessä tapauksessa tämä mahdollisti esimerkiksi Puolan osalta tämän tyyppisen teollisen toiminnan. Asia on ollut esillä ennenkin kun liikemaailmassa tehdään päätöksiä, niin tällöin eh, ensimmäinen kysymys eh, ei ole, että mitä eh, valtiotukimuotoista tukea mahdollista saada, vaan tärkeimpiä ovat muunlaiset kysymykset. Esimerkiksi kysymykset siitä, minkälaatuista on työvoima tietyssä maassa, minkälaiset infrastruktuurit ja verotusjärjestelyt ovat maassa vallalla. Eli yhdistelmä näitä ja Saksan puheenjohtajakaudella laadittiin kertomus ja tuolloin juuri Saksan hallitus oli yhteydessä konsultteihin ja halusi tutkimusta näihin kysymyksiin. Todettiin, että valtion tuki sijoittui siellä 13 tai jotain sellaista. Mutta tässä tapauksessa voin vakuuttaa teidät siitä, että pointti ei ole se, että koska Puola maksoi enemmän, niin Irlanti jäi sivun, Ei vaan ihan päinvastoin. on se ihan perustellusti totesi, että me emme toimi pelkästään uudelleen järjestelyjen osalta, vaan mietimme, miten ylipäätään voida puuttua ongelman ytimeen. Ja se tässä juuri nyt haasteena onkin. Olemme niin sanotusti vaiheessa kaksi uudelleenjärjestelyt, mutta sitten jossain vaiheessa siirrytään myöskin ähm, vaiheeseen kolme, eli kuinka päästä ongelmista eroon. Toivottavasti tähän vaiheeseen päästään mahdollisimman pian sisämarkkinat sitten ovat myöskin avainasemassa. Kun puhumme yhtenäismarkkinoista, niin tällöin on selvää, että yhteisön yksi pääpainopistealueesta liittyy siihen, että löydetään sellaiset ratkaisumallit, jotka mahdollistavat yhteistyön kaikkia 27 jäsenmaata ajatellen. korvaukset yksityishenkilöiltä. Hän tulen palaamaan lähemmin vielä uudelleen, mutta olen kirjannut ylös eh, sen, että asia teitä kiinnostaa. Sitten Meijeri ala. Tämä on yksi kysymyksistä, jota Sanchez Presero eh, sivusi puheenvuorossaan. Ymmärrämme kyllä, että tuottajat kärsivät eh, nykyisellään – ja kysymys kuuluukin, eh, kuka kaapii kermat päältä. Tietysti kilpailukykyiset eh, eh, markkinat ja koko markkinaketju, hyvin toimiva markkinaketju on paras ratkaisu. Komissio kuitenkin seuraa tätä koko tuotantoketjua hyvin läheisesti ja teemme tämän jäsenmaiden kilpailuviranomaisten kanssa yhteistyössä, sillä hehän varsin hyvin tuntevat tilanteen, mutta olemme läheisessä yhteydessä heihin ja laadimme alalta raporttia ja mietimme, mitkä ovat mahdollisia toimia, joilla voisimme tukea tuottajia. Tästä olemme tutkimusta tekemässä ja myöskin sektorikohtaiset tutkimukset tullaan huomioimaan. Kilpailupolitiikka, jossa kuluttajat laitetaan etusijalle, on mielenkiintoinen aspekti, varsinkin kun todettiin, että tarvitaan työpaikkoja, jotta saadaan kuluttavia kuluttajia, mutta tarvitaan myöskin terveitä työpaikkoja. Ja tähän me kiinnitämme huomiota nykyisellään. Eli tarvitaan elinvoimaista teollista toimintaa. Ja työllistämistoimenpiteet eivät saa riippua valtion tuista. Kun siihen vaiheeseen on päästy, voidaan olla varmoja siitä, että myöskin kriisin jälkeen työpaikat ovat turvattuja. Usko, ai niin, vielä online-myynnistä vielä. Kolme pyörän konferenssia on pidetty tästä aiheesta. Neljä se tullaan pitämään kolmannella lokakuun viikolla. Hyvät palvelut olivat aiheen aikaisemmin. Nyt online-musiikkiasiat tulevat olemaan esillä – ja voitte olla vakuuttuneita siitä, että eh, kiinnitämme huomiota siihen, että luksustuotteet saavat erityiskohtelun. Mm, tässä 30 prosentin eh, liikevaihto huomioidaan. Eli tämän tyyppiset toiveet on huomioitu. Kyllä. <coughs> Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Seuraavat kolme. Sophie Intveld, Sven Giegold and Vicky Ford. Sophie. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, commissaris, het is altijd een genoegen om... Kiitoksia puheenjohtaja. Komissaari, on aina ilo tavata teidät tässä valiokunnassa. Pari kysymystä vain valtion tuesta, mutta ennen kuin näin teen, yksi yleinen kommentti, kun tässä olen kuunnellut keskustelua. Joskus tulee sellainen vaikutelma, että jotkut ovat sitä mieltä, että työpaikat – häipyvät kilpailupolitiikan kautta, mutta minä olen sitä mieltä, että ne häviävät sen takia, että yritys ei pysty uudistautumaan ja sopeutumaan näihin aikoihin, uusiin aikoihin. Meidän pitää muistaa, että valtion tuen pitää olla juuri tätä tukea, apua, eikä jotakin, joka luo sinällään työpaikkoja. Haluaisin puhua kolmesta sektorista ja valtiotuista, ensinnäkin pankkisektorista. Me puhumme paljon tästä jo aiemmin, ja te olette jo antanut vastauksianne, mutta minä todellakin toivon, että voimme käydä hiukan yksityiskohtaisempaa, analyyttisempaa keskustelua siitä, kuinka paljon valtion tukia voidaan antaa ja minkälainen sen vaikutus sitten käytännössä on. Jos tarkastelee kil. viime vuotta listaa komissio, komissio hyväksyy paljon tapauksia. Haluaisin kuitenkin tietää, kuinka monta tapausta ja miltä, millä perusteella te olette hylänneet joitakin hakemuksia? Toiseksi paljon valtion tukia on merkitty, merkitty esimerkiksi autoteollisuudelle, ja sitten ihmiset sanovat, että no, me käytämme näitä varoja todella siihen, että tehdään radikaaleja uudistuksia, siirrytään kestävään taloudelliseen kasvuun ja kestävyyttä käytetään tässä perusteluna tuelle. Ja minä haluaisin tietää, Ilman tästä kysymyksiä komissiolle. Voimmeko nähdä, että valtion tuki todellakin äh, sitä käytetään tällaiseen radikaaliseen ympäristöystävälliseen reformiin, koska minulla on sellainen vaikutelma, että mitään ei olekaan tehty kaikkien näiden hienojen puheiden jälkeen. En keskity pelkästään Opelin, siitä on puhuttu paljon, epäilen itse tätä suuresti. Sitten lopuksi te puhuitte äh, verkkomyynnistä internetmyynnistä. Haluaisin tässä toistaa Euroopan parlamentin pyynnön, joka tehtiin viimeksi Evans-mietinnön yhteydessä kilpailupolitiikasta. Me vaadimme alakohtaista tutkimusta online-mainonnasta. Paljon varoja käytetään tähän yhä enemmässä, enemmässä määrin ja monet yritykset omaavat varsin vahvan aseman tässä toiminnassa. Kiitos. Ja, zunächst mal... Niin, sinä varmistuisin nyt siitä, että ähm, tällaista äh, äh, energian oligopolitilanteesta kärsivät kuluttajat, ja tämä asia tulisi ottaa esille ja sinällään on hyvä, että komissio nyt ryhtyy toimenpiteisiin, koska äh, sisäpolitiikassa ei ole tässä onnistuttu. Vielä yksi kysymys joka liittyy eh, ilmaisuun, jonka esititte kolmas päivä kesäkuuta eh, Syddeutsche Zeitung-lehdessä. Siinä sanotaan, että tällainen eh, kolmen pilarin pankkimalli Saksassa on vanhentunut. Se ei vastaa Saksan talouden vaatimuksia. Tähän kolme kysymystä. Ensinnäkin haluaisin tarkemmin tietää, mitä mieltä asiasta olette. Voisitte hieman ehkä selvitellä asiaa lähemmin miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että tehtävänänne on tukea kilpailukykyisyyttä eikä päinvastoin. Monet kuluttajat ja pienyritykset katsovat eh, suureksi hyödyksi sen, että pankkien laaja kirjo mahdollistaa paremman luotonsaannin kuin muutoin. Olisin myöskin kysynyt seuraavaa olisiko mahdollista ajatella, että on kilpailun rikkomusta, jos yksityiset pankit saivat suuria tukia, mutta sitten Sparkassen ja Genosenschaft-tyyppiset pankit joutuivat itse eh, hommansa hoitamaan. Kysyisin myöskin, onko nyt olemassa kilpailupoliittisia toimia, jotka tukisivat Sparkassen ja Genossenschaft-tyyppisiä pankkeja jollain lailla. Ja sitten, mitä on tehty tämän ähm, ajanjakson aikana. Ja vielä verotuksellista kysymyksistä muutama asia. Kysyisin seuraavaa ähm, epäreiluun kilpailuun liittyen on esitetty monenlaisia toimia EU-ssa mutta Code of Conduct-ryhmä ei kuitenkaan ole noudattanut kunnolla näitä toimenpiteitä ja kysyisinkin, eh, onko komissio valmis käyttämään tukisääntöjä tässä yhteydessä. Kuinka paljon esimerkkejä eh, vielä on saatava epäreilusta kilpailusta ennen kuin minkäänlaisiin poliittisiin toimiin ryhdytään? Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Rava komission jäsen pahoittelemat, että minulla on kysymys näissä oppelista. Ja muutama yksityiskohta tähän. Olen lähettänyt oman kirjani teidän tiskille myös. Yli 5000 työpaikkaa on pelissä. Isossa Britanniassa 3000 työpaikkaa liittyy Lutonin tehtäisen joka minun vaalipiirissä. Lutonin tuotantolaitos on erittäin tehokas. Olen erittäin iloinen, kun kollega sanoi, että, että laman ei pitäisi olla minkälainen blankkoshekki Äh, valtionapusääntöjen rikkomiseksi. Ja selvää on, että saneerauksen, yrityssaneerauksen pitäisi perustua ainoastaan kaupallisiin kriteereihin ja äh, tuotantolaitosten tehokkuuteen. Ja minun kysymykseni onkin, mitä spesifiä informaatiota hyödynnätte, mitä spesifiä toimenpiteitä teillä tällä hetkellä on sen varmistamiseksi, että valtion tuki perustuu kaupallisiin periaatteisiin. Toiseksi saneraus ja mahdolliset saneeraustoimenpiteet aiheuttavat valtavaa epävarmuutta, eivät ainoastaan työntekijöille, vaan tuhansille ihmisille, jotka ovat epäsuorasti mukana tässä. On, on mitä kiireellisintä. Ja olisin mitä, kiitollisin, jos saisin lisäyksityiskohtia teidän toimienne aikataulusta? Vastaisitte, kun olette valmis, Rauhakomission jäsen. En voisi olla enempää samaa mieltä Sofiin Tveltin johtopäätösten kanssa liittyen työpaikkoihin ja siihen, minkälaisia työpaikkoja tarvitaan – ja minkälainen lääke valtionavun pitäisi olla. Sen sanottuani. Meillä on pitkä lista hyväksytyistä suunnitelmista. Kysymys ei ole ainoastaan pääomittamisesta, myös er-, erilaisista takuista ja muista. Sinä sait tämän pitkän listan jo, ja mielelläni kerran lisää. Me hyväksymme erilaisia järjestelmiä, takujärjestelmiä, puhdista pankkien äh, lisäpääomittaista, holistisia järjestelmiä, alaskirjauksia. Ja kysyit minulta, mitä me emme hyväksyneet. Kysyit, mitä me emme hyväksyneet. Voin kertoa sinulle siitäkin, mutta siihen menisi liikaa aikaa, jos minä sen nyt tekisin. Autoteollisuus, kiehtova aihe. Me puhumme, haluamme tervettä kilpailtua autoteollisuutta ja silloin pitää olla tarkkana ja silloin pitää ottaa huomioon myös tämä vihreä haaste. Meillä oli myös mahdollisuuksia tähän valtion avun yhteydessä. Meillä oli yksi mahdollisuus, yksi väline, jonka puitteissa teemme pari ehdotusta, mutta loppujen lopuksi saisimme paljon aikaan, jos voisimme lisätä näitä toimia. Tämä liittyy siihen kysymykseen, minkälaisia kaupallisia vaatimuksia otetaan huomioon tällaisen valtion avun suhteen, esimerkiksi Oppelin tapauksessa. Sektorikohtaiset, sektorikohtaisia selvityksiä koskeva ehdotus – jonka kun jäsen teki, äh, online mainostaminen, laitan sen mahdollisten sektorien listalle, mutta liian varhaista antaa teille toivoa, että se tulee päätymään listan kärkeen. Saksalaisista kuluttajista puhuen, jos sallinette. Saksalaiset kuluttajat maksavat liikaa energiasta, ja tämä voidaan todistaa esimerkkein muista jäsenmaista. Jos oli vain fakta, näin siksi, että isot va- yrityksillä on paljon valtaa hyödyntivät asemaansa. Tässä meillä on nyt tietoa Toivottavasti me saamme läpimuodon, niin että kuluttajat ymmärtävät tilanteen voivat parantaa asemaansa. Mitä tulee minun haastatteluun, jotain sitä odottu. Minua kiinnostaa, kuka omistaa pankin. Minä en ole kiinnostunut osakkeenomistajista – onko osakkeenomistaja hallitus vai yksityinen henkilö. Yksilönä voisin sanoa selkeästi kantani, mutta se ei ole kiinnostavaa vastuuni kannalta. Kun puhumme yksityistä pankeista, osuuspankeista ja säästöpankeista, niin yksi läksy, jonka opimme tämän kriisin aikana – yksi suurista haasteista on lainan, luottolainaaminen, luotonanto. Ja iso haaste on, että pankit eivät nyt suoriudu päätehtävästään. Kun sanot, että yksityiset kansalaiset pk-yritykset, meillä nä- näkisivät, että pankki on lähellä ja sieltä saisi lainaa, niin – kun puhutaan sitten näistä osavaltion landesbankeista, jossakin tapauksessa meillä on melkoinen ongelma landesbankkien tapauksessa. Ne eivät olleet mitenkään selviytymiskunnossa saadessaan valtionapua. Veronmaksaja ei haluaisi niille valtionapua antaa. Ja jos ei haluaisi maksaa, niin Useampikin niistä olisi konkurssissa tai mitä sitten olisikaan. Saksassa, mutta muuallakin kaikkialla, mutta erityisesti Saksassa säästöpankkien tapauksessa. Ja nämä osuuspankkien suhteen ja suhtaudun neutraalisti omistajien, niin kilpailun pitäisi olla reilua. Niiden pitää olla valmis niillä pitää olla mahdollisuus valita oma tiensä ja sektori, tutkimus, kuluttajapankki alueella koskien isompia säästöpankkeja ja osuuspankkeja. Sen me selvitimme sellaisia asioita, kuten yhteistyön intensiivisyys, yhteistyön alueet, yritysten rakenne, omistusrakenne. Ja tässä oli se, että ää, näitä kilpailuongelmia tulee, kun yritykset sopivat joko hinnoista tai markkinaosuuksista. Ei minun pidä selittää tätä nyt hirveästi, en minä halua mitenkään kirkossa kiroilla, mutta Saksan tilaisuus on van, sangen erityislaatuinen. Siellä on pankkeja ja osaomistajana ovat Saksan osavaltiot teidän kehokielenne näyttää, että asia ei ole näin. Ja se tulee kommentti, joka ei kuulu mikrofoniin. Saksassa säästöpankit ovat erityisessä tilanteessa, koska ne ovat valtion kontrolloimia paikallisviranomaisten kautta. Tämä on minulle fakta. Nämä ne ovat osavaltioiden kanssa Landesbankien osaamistajia ja rahoituskriisi iski niin pahasti, ja niitä nyt saneerataan, ja niitä pitääkin saneerata. Tulemme tarkkaan seuraamaan kehityskulkua, emme ainoastaan valtion apua, mutta myöskin kilpailulainsäädännön kannalta, kartellilainsäädännön kannalta. Ja viimeinen kysymys koski verotuskysymyksiä. Kuten tiedät, perussopimukset mahdollistavat sen, että yhteisö rajoittaa erilaisia markkinavääristymiä, jotka äh, haettavat yhteismarkkinoiden toimintaa. Äh, suuri määrä yritysveroa, kuten Belgian verojärjestelmä, nämä koordinaatiokeskukset, niistä on todettu, että ne ovat komission mukaan perussopimuksen vastaista valtionapua osoitettiin, että ne ovat hyvin selektiivisiä ja jäsenvaltiot sitten kummasivat nä- nämä järjestelyt. Ja oppelin iisan britannian toiminnat ja Luton. Minua pyydettiin toistamaan se, että avun pitäisi olla puhtaasti kaupalliselta pohjalta Toistan tämän, toistan itseäni. Mitä me teemme? Pyydämme lukuja, tietoja. Tehdäksemme lopullisen päätöksemme aikataulu, mitä pikemmin, sitä parempi. Aika alkaa loppua. Olen vastauksen saamisesta riippuvainen, mutta kuten totesit, olen perillä siitä, ne, joiden työpaikka on pelissä, ei ainoastaan Opelilla, vaan myöskin toimittajilla. Sillä on useampia kyliä, alueita, jotka ovat Opelista riippuvaisia. He odottavat nopeata selkeää päätöstä. Um, thank you, Commissioner. Um, I'm going to have to apologize in advance. We're probably not going to... anteeksi, todennäköisesti emme nyt ehdi kaikkia läpi käymään, koska täällä on niin paljon puhe, puhehalukkuutta. Seuraavat kolme edunta Hübner, Edward Glüner, Juan mm, Gog. Kiitoksia. Neli, haluaisin ilmaista syvän arvostukseni sinua kohtaan ja sitä työtä kohtaan, jota olet tehnyt kriisin aikana pari lyhyttä kysymystä ensinnä pankeista, koska yksi tavoitteista pankin pääottamisessa oli tietenkin se, että autettaisiin reaalit taloutta ja sen elpymistä. Eilen tapasimme pääjohtaja Jean-Claude Richen, joka selvästi sanoi, ja tämä on myös kirjoitettu, että sekä rahat että luoton laajentaminen lisääntyy. Olen ymmärtänyt olevan niin, että pankit ovat pitäneet kiinni varoista, jotta pitävät kiinni, saavat hyvät taseet. Nyt eivätkä myönnä niitä kuluttajille. Miten arvioit tätä ilmiötä? Mutta myös, miten tehokkaassa tämä valtion tukitoiminta on ollut? Eivätkö pankit tässä seuraa sitoumuksia, joihin ovat joihin ovat tehneet pääottamiskysymyksessä, vai johtuuko tämä siitä, että muut rahapoliittiset tukitoimet ei, puuttuvat, vai liittyykö tämä myös finanssipolitiikan puutteisiin valti- jäsenvaltiotasolla? Sitten toinen kysymys liittyy valtion tukiin liittyviin analyyseihin, niiden laatuun, ja, johon ehdotuksen perustuu komissiossa. Ilman, että hyvin ymmärtää markkina-arvoja ja syitä valtion interventioille on vaikea nähdä, missä määrin politiikka vaikuttaa tähän valtiontukipolitiikkaan, niin tietysti me ei voi täysin sulkea politiikkaa pois tästä, kun kyse on valtion tuista, mutta liiallinen politisointi voi olla myös haitallista. Joten kysymykseni kuuluu, mikä on teidän arvionne siitä komissaarina, miten tällaista analyysiä, joka liittyy valtiontukiin, miten sillä voidaan mitata vaikutuksia, joita valtion tuilla on ovat ne vaikutukset sitten myönteisiä tai kielteisiä? Madam Commissioner, um, definitely over the... Rauha komission jäsen, viime vuosina kuluttajat ja pienet toimijat ovat hyötyneet monista täällä tehdyistä päätöksistä punomasta maastani, niin esimerkiksi matkapuhelimet, eh, mutta muutkin alueet. Ihmiset ovat tästä kiitollisia, mutta Paljolti kilpailupolitiikka ja säätely, joka on kuluttajalle merkityksellistä, on kansallisen tason säätely. Ja tämä on usein pettymyksiä aiheuttava. Esimerkiksi energialan säätelijät ovat kumileimaisia ja energialan toimijoille, mikä on shokeravaa taloudelle. Ja koulutussektorin säätelijä, niiden toiminta on vain näin kuuluttaja vastaisia. Tämähän on nyt itse asiassa tuomioistamme päätöksestä tämä termi. Ne olivat, tämä säätelyviranomainen oli puolueellinen. Kuluttajat kysyvät minulta, missä komissio on suhteessa tällaisiin kysymyksiin. Oui, ma question porte sur les... Kysymykseni kuuluu, liittyy myös valtion tukiin. Komissio, johon te kuulutte, haluaa avointa kilpailua, sitten teollisuuspolitiikka ja muut kysymykset. Tässä puhutaan hiljattain taloudellisesta teoriasta. Taloudellinen teoria osoittaa meille, että on sellaisia toimintoja, sektoreja, joissa markkinat onnistuvat toiminnassaan ja kilpailu on mahdotonta. Silloin kysymys luonnollisista monopoleista, on kyse aivan erityisesti verkko, liikenne, energia, televiestintäverkostoista – joissa kiinteät hinnat ovat erittäin tärkeitä, huomattavia ja tarifikointi on varsin marginaalista ja näin syntyy menetyksiä eikä pystytä maksimoimaan tuottoa. Siksi ilman tukia yritykset näissä olosuhteissa haluavat ehkä vähentää verkoston laatua, pienentämään sitä tai niin kuin joka päivä nähdään, no, ottavat liikaa hintaa. Ja varsin usein ollaan tällaisissa oligopolin omaisissa tilanteissa, joissa luonnolliset monopolit ovat yksityisiä tavallaan, joten kysymys on yksinkertainen. Aiotteko laajentaa valtion tukien kenttää, jotta sallitaan erityisesti se, että voidaan rahoittaa yleishyödyllisiä taloudellisia palveluita? Ajattelen myös ekologisia haasteita edessämme. Aiotteko laajentaa tätä tukikenttää, jotta voidaan tehdä julkisia huomattavia hankin äh, investointeja uusiutuvan energiaan, koska näitä ei kyllä spontaanisti itsestään synny yksityisellä sektorilla. Danuta, was, uh... Danuta Hubner ihan oikein mainitsi, että meillä on suuri haaste edessämme – Koko komissio omistautuu näille kysymyksille. Olemme läheisessä yhteistyössä ECOFINin kanssa ja DG sisämarkkinoiden kanssa yhteistyössä laatiaksemme kokonaisvaltaista politiikkaa. Haaste on suuri. Meillä on suuria tiimejä, jotka ovat omistautuneet näille asioille. Olen kiitollinen, että aika vähän aikaa sitten rahoituskriisin alussa. Täytäntöön panimme tällaista politiikkaa esimerkiksi yhteistyössä EKPn kanssa ja useamman jäsenvaltion keskuspankin kanssa, jota saisimme heiltä tukea ja heiltä ihmisiä tiimeihimme. Me tarvitsemme taloudellista analyysiä emme ainoastaan näistä kysymyksistä. arvoisen jäsenen Honnokin kommenttiin markkina eivät joskus toimi. Ja kysymys on silloin, että osapuolet eivät selvitä tehtävistään, koska ne eivät pysty selviytymään niistä mutta keskustelussamme yleisyydellistä talosti tärkeistä hankkeista, niin meillä on päätös, että komission puheenjohtaja sanoi, että seuraavalla kaudella tulee luomat puitteet. Tämä tarkoittaa, etteikö yritysten pitäisi toimia niillä alueilla, joissa ne pystyvät. Monilla alueilla ne pystyvät. Meidän täytyy kuitenkin tehdä erottelu sen välillä, kuka on taloudellinen toimija ja kuka on valvoja. Ja joskus, kun kyseessä on yleishyödyllinen taloudellinen toiminta, joka täyttää nämä neljä kriteeriä, niin silloin taloudellinen tuki on mahdollista. Sitten viranomaiset energian ja kuljetuksia ja monen muunkin alueella. Tässä on paljon alueita, joissa säätelyviranomaiset kansallisella tasolla voivat toimia ja voivat myös toimia joskus väärin. Me tulemme, ehkä me voisimme tehdä tällaisen arvion ehkäpä kilpailuneuvoston puitteissa. Mitä kansalliset säätelyviranomaiset tekevät oikein ja mitä voisivat tehdä paremmin? Um, Kiitos. Nyt olemme todella hankaluuksissa. Kuusi on jäljellä siis puhujia, ja ehdottaisin, että he puhuvat nyt kaikki. Ja jos ei ihan jää tarpeeksi aikaa vastauksiin, niin ehkä komission jäsen voi sitten jatkossa lähettää kirjallisenkin vastauksen niin, että ainakin ihmisiä täällä on kuultu, jäseniä on kuultu. Tässä jos Sergei Kozlik, Sai Kamel, Ola Schmidt and Annika Jury. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä sakkosummista. 2008 alussa te annatte tämän kuuluisan sanktion 900 miljoonaa euroa meni Microsoftille. Ja tässä on hieno linja tavallaan sen välillä rahoituksen tuhoamisen ja pelotteiden välillä, joten tässä sakon määrä on varsin huomattava. Miten te määrittelette sen, kuinka korkeasta sakosta on kyse, koska te sanotte, että 10 prosenttia liikavarista on raja ja usein vain 5 prosenttia on tapaus. Mutta tällä hetkellä 5 prosenttia tässä tilanteessa vieläkin tämä on suuri summa, joka mm, yritysten pitää pulittaa. Edelleen, entä sitten innovaatiosta? Annatteko, määrättekö sakkoja samalla tavalla joka kerta vai otatteko huomioon sen, miten innovatiivista yrityksestä on kyse? Me tarvitsemme kestäviä työpaikkoja, siksi tarvitsemme innovaatiota, eikö niin? Eurooppahan on varsin heikko innovaatio toiminnassa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että sakkoilla täytyy olla tällainen pelotevaikute, mutta niiden pitäisi johtaa siihen, että innovaatio tuhoutuu Euroopassa, koska jos siihen mennään sakkojen kautta, niin silloin ammumme itseämme jalkaan. Catherine. Kiitos, arva puheenjohtaja. Ja kiitos komission jäsen. Pidän myönteisenä esityksenä uusia suuntaviivoja ää, laajakasta ja myöskin koulutuksen vammaisille ja työrajoitteisille, Mutta pari viikkoa sitten kävin ilmi, niin, että kolme kahdeksasta AAA-pankeista on australialaisia ja Australian on onnistunut sitten sietämällä tiukempaa säätelyä. Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi maksaa Euroopassa Australian malli? Toiseksi pankkisektorin saneerauksesta. Miten suhtaudut tähän liian isoon ja enemmän konkurssin ongelmaan? Ja mitä näkemyksiä sinulla on liittyen ehdotukseen käydä keskustelua globaalin transaktioveroon, Tobin veron? siihen varmaan Kosli. Ďakujem pekne. Vážená pani komisársko, vážení kolegové. Kiitoksia. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Euroopan komissio on pyrkinyt toimimaan kalsiumkarvaadin tuottajia vastaan. Heitä syytettiin kartelleista ja he saivat 350 miljoonaa euroa sakkona, mutta kaikkein kovin sakko meni Novaki-yritykselle, kemian yritykselle Slovakiassa 20 miljoonaa euroa. Pelkäänpä, että tämä on korkeampi summa kuin tehdas pystyy maksamaan ja se voi olla tuhoisaa yrityksen toiminnan kannalta. Pyydän, että ette unohda sitä, että elämme kriisiaikoja. Joten nyt käännyn teidän puoleemme. Voitaisinko ehkä laatia tällainen eräsuunnitelma, erämaksuunnitelma, Yritys toimii alueella, jolla äh, kaivosteollisuus on huomattavasti vähenemässä. Se on siis nyt tällä hetkellä suurin työnantaja tällä alueella. Meillä, meidän pitäisi estää tämän tyyppinen sosiaalinen katastrofi. Thank you very much, uh, uh Madam Chair. Paljon kiitoksia. Rouva puheenjohtaja, rouva jäsen. Ihan lyhyt havainto. Yksi jännitteistä tässä valiokunnassa on, että useimmat meistä äh, haluavat nähdä toimivat markkinat, mutta me haluamme poikkeuksia silloin, kun yritykset näyttävät menevän konkurssiin ja, ja finanssikriisissä meillä on tilanne. Meillä on pankkeja, jotka ovat liian iso menemään konkurssiin. Ja tähän pitää tulevaisuudessa tarttua Tuo, mutta voisin brittikysymyksestä, mikä liittyy tähän Lloyds TSB-selvitykseen. Ja varmasti asioita, josta et voi ääneen sanoa, mutta voisitteko hahmotella, eh, mitä asioita te selvitätte? Ja josko yksi kysymys, jota te selvitätte, on tällä hetkellä Iso-Britannian hallituksen päätös käveillä kilpailuviranomaisen yli. Ja voisitteko antaa meille myös selvitykseen mahdollisesta aikataulusta omalta puoleltasi. Thank you, Matt. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vain antaa voimakkaan tukeni komission jäsenelle, koska olen sitä mieltä, että valtion tuet ovat tuhoisia. Ja Bolman puhuu jotain jostain, joka olisi tuhoisa minun Niin. Saab, Volvo, autoteollisuus, Scania, Volvo, ää, raskalta puolelta. Meitä haittaisi, jos herra Bulmanin ehdottamat toivomme hyväksyttäisiin. Kansan unioni meidän pitää pitäytyä säännöistä. Ehdotetaan Euroopan komission jäsen, pitäkää pyssystä kiinni. Tämä on ainoa tapa, millä Euroopan teollisuus selviää. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, haluan esittää kiitokseni siitä, miten komissiot on toiminut kriisin aikana ja myöskin joustavasta lähestymistavasta mielestäni se on ollut hyvä valinta. Tässä puhuttiinkin jo ulospääsystrategioista ja elvy- kehitystä on tapahtunut joissain maissa, mutta asymmetrisesti jotkut toipuvat nopeammin, joillakin se kestää kauemmin. Kysyisin, miten aiotte tilanteessa toimia e, ja milloin ehkä tästä joustavasta lähestymistavasta aiotaan luopua? Kiitos. Tässä on noin viisi minuuttia aikaa jäljellä. Ehkä voidaan nipistää hieman seuraavasta vielä. Flying through um, a lot of... Nyt käyn läpi nopeasti monia kysymyksiä ja pyydän anteeksi että en anna teille kunnon todellisia taustoja joihinkin vastauksiin. Korkeita sakkoja, kyllä olen täysin samaa mieltä, mutta tämä on ainoa keino, jolla ne, jotka käyttäytyvät väärin, haittaavat pahalla tavalla muiden yritysten toimintaa ja elämää ja kuluttajan elämää, niin silloin he kyllä ehkä oppivat tästä läksystä. Mikä vielä se tähän liittyy? Me tarkastelemme alakohtaa sektoria, mitä vahinkoa on saatu aikaan, millä kaudella, ajanjaksolla tämä kaikki on tapahtunut ja tietysti onko tämä ollut toistuvaa toimintaa, käyttäytymistä. Ja nyt vielä toistan. Haluan sanoa, että on paljon enemmän yrityksiä, jotka käyttäytyvät hyvin, ottavat säännöt huomioon, toimivat niiden mukaisesti innovaatio. Kyllä, sitä tarvitaan, mutta on pari esimerkkiä, ja siihen nyt menisi ehkä liikaa aikaa. Siis jos yksi käyttäytyy huonosti ja käyttää väärin määräävää asemaansa, niin silloin muut eivät voi toimia innovatiivisesti, joten älkää nähkö tätä vain tältä kannalta, että innovaatio häipyy kokonaan pois sakon kautta. Monissa tapauksissa voit olla varmoja, että muut silloin pystyvät vapauttamaan oman innovatiivisen inspiraationsa. Siis joka tapauksessa me haluamme äh, pelotteena käyttää näitä äh, sanktioita ja sakkoja. Sitten kyvyttömyys maksaa, ja kun otetaan huomioon, mitä tapahtuu kansantalouksissa. Me huolella tarkastelemme yksittäisten yritysten taloudellisen tilanteen, rahoitustilanteen. Nyt kuitenkin on olemassa sellainen mahdollisuus, jonka mukaisesti voi maksaa myöhemmin eikä pidä juuri silloin pulittaa näitä rahoja. Voi maksaa erissä. Sitten kun tällainen päätös on tehty, niin tästä voidaan aina neuvotella. Mutta jälleen kriisin aikana on todella tärkeää antaa sellainen signaali, että kriisinkään aikana ei saa erilaista kohtelua kuin normaalina ajanjaksona. Sitten Australialaisista pankeista me olemme sitä mieltä, että tässä valvonta on säännelty. He olivat paremmassa tilanteessa ja ovat edelleen paremmassa tilanteessa. Tämä onkin juuri sitä, mitä kollegani McReevy on tarjonnut myös parlamentille harkittavaksi parissakin ehdotuksessaan, jossa on opittu tästä tilanteesta meidän tulevaisuutemme varalta. Sitten Slovakia. Kalsium kartellista. Kartellit ovat vastuussa ainakin kahdeksan miljardin vahingosta Euroopan talolla joka vuosi. Olen sanonut tämän ja silloin kun se pystyy maksamaan, silloin meidän pitää ottaa huomioon se, että ennen kuin määrätään sakko tässä erityistapauksessa komissio huolella analysoi yrityksen rahoitus, rahoituksen, sen tilanteen ja sen maksukyvyn. Ja olen vielä, jos va- sakon vaikutus ei saa lopullisesti tuhota toimintakyvyä yrityksessä, yritys tiesi, että sakko todennäköisesti oli tulossa ja sillä oli tilaisuus ryhtyä taloudellisen toimintaan, voisi maksaa sen takaisin. Sitten Lloyds Bank ryhmittymästä olen todella samaa mieltä siitä, että toimivat markkinat ovat siunaus kaikille niille, jotka haluavat työpaikkoja, niille, jotka haluavat varmuutta taloudessa. Lloyds Banking Group perustettiin sitä kautta, että Halifax ostettiin, Scotlandin Bank of Scotland, ja valtaustarjoukseen liittyi ehto tieto laajasta valtion tuista, joka oli tarpeen, että voitiin pelastaa Halifax-pankki. Erittäin suuri summa on tässä kyseessä, jolla rahoitetaan tätä ostoa, hankintaa. Ja tämä vaikuttaa PK-markkinoilla mm, liikepankkiin pankkitoiminnassa meidän pitää varmistaa, että pankki ei uudelleen konsolidoi määräävää johtoasemaansa markkinoilla. Nämä ovat varsin keskittyneet markkinat ja tämähän haittaa kuluttajia ja kilpailijoita, jotka eivät saaneet tällaista valtion tukea itselleen. Tämä on epätasapainoinen tilanne ja me siis arvioimme Lloydsin saneeraussuunnitelmaa ja tämän suunnitelman täytyy sisältää sellaisia toimenpiteitä, jotka vasta, vasta kolmea päätavoitetta. Ensinnäkin pankin toiminnan kestävyys, riittävä oma panos, pääomapanos pankilta ja tietenkin kilpailun vääristymät pitää leikata minimiinsä. Sitten asteittainen luopuminen exit-strategiasta tapaus tapaukselta tarkastelemme näitä strategioita, poispäästrategioita. Ja alussa jo sanoinkin, että periaatteiden pitäisi olla sellaista, että niihin ei ehdottomasti saa koskea, mutta tapa, jolla täytäntöön panemme asioita, siinä tarvitaan enemmän joustoa ja voin vakuuttaa teille, että näin myös tullaan tekemään. Um, uh, Kiitokset komission jäsen. Yksi tärkeä asia, kysymys vielä unohtui äsken. Kun Opelista puhumme, niin on selvää, että kaupalliset eh, vaatimukset päätöksenteossa on huomioitava. Mutta niin kuin pankkienkin yhteydessä, jos tätä spesifistä tärkeää teollisuuden osa-aluetta ei käsitellä kunnolla, niin tällöin muut toimijat joutuvat saman tilanteeseen. Tämä ei tunnu järkevältä, kun ajatellaan tulevaisuutta, johon luotamme ja toivomme, että on mahdollista säilyttää Euroopassa hyvin toimiva autoteollisuus tulevaisuudessakin. Um, Paljon kiitoksia, rouva komission jäsen. Tuo oli varmaan hyvä kommentti meidän viimeiselle istunnolle tässä valiokunnassa. Kiitos tästä käynnistä ja aikaisemmista. Nyt täytyy siirtyä eteenpäin seuraavaan esityslistan kohtaan. Uh, please, we've got a, a very full agenda. Pyydän, esityslistalla on vielä paljon tavaraa. Meidän täytyy keskustella lausuntoja, jonka herra Sterks esittelee kos- koskien yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksiä mikroyhteisöjen osalta. Pyytäisin niitä, jotka salista poistuvan, po- poistumaan hiljaa keskustelemaan ulkopuolella. Täällä on vähän meluisaa herra Stirksin puhua. Paljon kiitoksia. Dirk, olen pahallani, että sillä jää vähän vähemmän aikaa. Kiitos puheenjohtaja. Voin esitellä tämän aiheen mahdollisimman lyhyesti komissio on tehnyt ehdotuksen ja se mahdollistaisi jäsenmaille silloin, kun puhutaan mikroyhteisöistä, ähm, luopua ähm, tilinpäätösvaatimuksesta. Komission ehdotuksessa todetaan tarvitaan hallinnollisia helpotuksia pienyrityksille ja tätä ajatusta olen valmis tukemaan, mutta en ole kuitenkaan varma, että ehdotus, joka mahdollistaa sen, että jäsenmaat voivat poiketa pienyritysten osalta näistä tilinpäätösvaatimuksista. En tiedä, onko tämä paras tapa purkaa byrokratiaa ja tämän olen tuonut esityksessäni esille. Komission esityksessä ei välttämättä ole huomioitu haittoja, joka tästä aiheutuu. Jos pienyrityksiltä ei saisi tilinpäätöksiä vuosittain, niin tästä saattaa olla myös haittaa. Ja tätä asiaa ei vaikutusten arvioinnissa ole huomioitu. Esimerkiksi rahoitus saattaa muodostua ongelmalliseksi, jos transparenssia ei ole eh, tulevaisuudessa miten yritys tällöin toimii, jos se haluaa esimerkiksi rahoituksellista tukea toiminnalleen, kun se vaikkapa lähestyy pankkia. Jonkunlaisia taseitahan tällöin yleensä pitää esittää. Eli tämä saattaisi olla haittapuoli. Ja sitten jos jäsenmaa tasolla voidaan tehdä päätös siitä, toimitaanko näin vai ei, niin saatetaan törmätä ongelmaan yhteisten, yhtäläisten menettelytapojen osalta, koska tasapuolista kohteluahan halutaan. Tähän tässä on painotettu. Eli ilmeisesti tätä aspektia myöskään ole riittävän hyvin huomioitu. On sellaisiakin pienyrityksiä, joilla on rajat ylittävää toimintaa. Esimerkiksi omassa maassa niitä on melko lailla paljonkin. Ja mielestäni olisi parempi, jos mikroyhteisö ottaisiin neljännen direktiivin piiriin, mutta omana luokkanaan ja omine vaatimuksineen. On selvää, että vaatimuksia tulee yksinkertaistaa ja yksinkertaistamismenettelyihin tarjoutuukin erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi liittyen siihen, eh, mitkä ovat julkaisuvaatimukset mutta uskoisin, että tästä on parempi hyöty kuin siitä, että annetaan jäsenmaan päättää siitä, eh, tarvitaanko pienyrityksien osalta myöskin tilinpäätöksen julkaisua. Niin. Eli itse ehdottaisin, että emme tukisi tehtyä ehdotusta, sen sijaan kääntyisimme komission puoleen ja kun direktiivi ensi vuonna tarkistetaan, niin pyytäisimme, että kiinnitettäisiin huomiota eh, mikroyhteisöjen rooliin ja mietittäisiin, miten voidaan helpottaa niiden hallinnollista taakkaa neljännen direktiivin puitteissa kuitenkin. Thank you, uh, Mr. Fio. Fio Kiitos puheenjohtaja. Mikroyhteisöjen tilinpitovelvollisuuteen liittyy ristikkäisiä etuja, toisaalta kilpailukykynäkökohtia ja sitten mikroyhteisöjen tapauksessa pitää myös ajatella liiallisen byrokratian vaaraa. Meillä täytyy olla tilinpitoa näkökulmasta riittävästi selkeätä. Meidän, meidän täytyy saada selkeä kuva yrityksestä, jotta sen verovelvollisuudet saadaan selville ja jotta myöskin luotonanto helpottuisi, jonka täytyy tapahtua seurattavalla tavalla. Toisaalta täytyy ottaa huomioon kansallinen todellisuus, erityisesti kriisiä ajatellen. Meidän täytyy tarjota kannusteita mikroyhteisölle toimia taloudellisesti. Me tarvitsemme johdonmukaisen harmonisoidun järjestelmän, joka ottaa huomioon rajat ylittävän kaupan tarpeet. Meillä täytyy olla vastaavat vertailukelpoiset säännöt. Joten yksinkertaistetut säännöt mikroyhteisölle ovat toivottomia ja välttämättömiä. Parlamentti hyväksyi joulukuussa 2008 päätöslauselman tästä aiheesta. Sekin pitää pitää mielessä jotta huomioon meidän täytyy myös ottaa myös ne mikroyhteiset, sen, ne, myös käyttää huomioon se, että meillä on puhtaasti kansallisella tasolla tai alueellisella tasolla toimivat mikroyhteisöt, jotka eivät erityisesti kilpaile yhteismarkkinoiden tasolla. Ja meidän täytyy vähentää niiden velvollisuuksia. Ja, Frau Vorsitzende, liebe niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. 7.6. asti johdin erästä Saksan taloudellisesti vahvinta aluetta. Ja näin ollen e, ymmärrän kyllä, kuinka tärkeää on purkaa byrokratia pienyritysten osalta. Nyt komissio e, e, puhuu äänellä, johon 450 miljoonaa kansalaista varmaan yhteensä puretaan byrokratiaa, mutta tiedän käytännössä kuitenkin, kuinka tärkeää on toisaalta saada riittävästi tietopohjaa päätöksiä varten, kun esimerkiksi mietitään kehityspoliittisia toimia. Jos nyt tarkastellaan komission tekemää ehdotusta, niin se, että hallinnollista taakkaa purettaisiin, on kyllä hyvä asia, ehkä perusteltavissakin oleva, ja perustelisi sitä, että tietoja saataisiin vähemmän. Mutta niin kuin komissio itsekin ähm, arvioinnissaan äh, toteaa vaikkakin melko lailla suppeasti, on vaikea arvioida sitä, miten laajasti jäsenmaat sitten eh, asettavat muita sitoumuksia pienyrityksilleen, esimerkiksi omia tilastollisia tarpeitaan varten ja siksi, että eh, kaikki verotuksen liittyvät seikat pitää pystyä hoitamaan. Eli jos nykytilanteessa, kun komissio ei ole kaikkia näitä vasta-argumentteja vielä tarkastellut, se ei vielä edes välttämättä tiedä, minkälaiset olisivat lopulliset vaikutukset pienyrityksille. Eli jos e, sääntelyä purettaisiin, olisiko mahdollista, että tästä seuraisi kuitenkin taakkaa pienyrityksille, vai olisiko mahdollista, että e, toisinpäin ajatellen kansalliset vaatimukset sitten e, saattaisivat johtaa ihan samanlaiseen taakkaan, ehkä jopa korkeampaan taakkaan tulevaisuudessa pienyhteisön osalta ja siksi varjon esittelijän äh, roolissa äh, yhtyisin herra Sterksin esitykseen kantaan. Katsoisin, että olisi järkevää tehdä selkeä vaikutusarviointi ja vuonna 2010 sitten, kun työstetään neljättä ja seitsemättä direktiiviä, voitaisiin tutkimuksen arvioinnin tulokset hyödyntää. Kiitos. Sitten viisi muuta puhujaa. Jos puhuisitte kaikki erittäin tiiviisti, niin kaikki ehtivät. Jean-Paul Gosses. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Ensin allekirjoitan analyysin, joka tässä esitettiin. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että tämä kysymys on ollut keskustelun, suuren keskustelun alla ja siitä syntyy sitten lausunto tai miet, varjostelemme lausunto, viime vuonna tästä siis puhuttiin. Sitten tästä syntyi se, että kun poistetaan, tilinpitovelvoitteet voi vaikuttaa pumerangin efektin tavoin, varsin kielteisesti, ja niin kuin tässä sanottiin, tähän liittyy myös tällaisia vero, tietoja ja muita. Parlamentti otti varsin fiksun kannan, totesi ensinnäkin, että välit välittömästi täytyy mahdollisesti sallia vapautuksia yrityksille tai helpotuksia yrityksille, joilla ei ole räätylyttävää toimintaa, mutta aivan erityisesti parlamentti vaati sitä, että komissio ehdottaisi yksinkertaista tilinpitosääntöjä pienelle pk-yritykselle ja herra Simo esittelijä ryhmitteli uudestaan tämän yksinkertaistamiskysymyksen direktiivin muutosten kanssa, jotka liittyvät Tämä oli hyvä ehdotus ja mielestäni ei pidä sortua tällaisen demagogiikkaan, joka olisi haitallista loppujen lopuksi pienillä yrityksillä. Kiitos. Jos direktiivi nykymuodossa hyväksyttäisiin, se merkitsisi Unkarin pk-yritysten tapauksessa, että 95 prosenttia niistä vapautuisi ta- tiiliin päätösten tekemisestä, jolla olisi kielteinen vaikutus, koska ne joutuisivat joka tapauksessa laatimaan sitten lisää kertomuksia tai muita Unkarin sääntöjen täyttämiseksi, joten emme tue ehdotusta nykymuodosta. Ja jos ajatellaan yrityksiä, jotka ovat nykyehdotuksen katon alapuolella, jos ne saisivat itse päättää, josko ne soveltaisivat yksinkertaisia sääntöjä tai ei, niin tässä tapauksessa meidän täytyisi miettiä tätä kattoa, koska se on kielteisiä vaikeuksia. Herra Lange. Äh, Kiitos. En nyt eh, halua palaa edelliseen kauden kysymyksiin, mutta kuitenkin vuoden 2008 joulukuussa, eli ei vielä kovinkaan kauan sitten, parlamentti suurella enemmistöllä päätti, että jätettäisiin eh, PK-pienyritykset näiden vaatimusten ulkopuolelle. Nyt eh, on uusi parlamentti aloittanut toimintansa ja se otettava uudelleen esille, mutta itse yhtyisin tuolloin esitettyihin argumentteihin. Kysehän ei ole siitä, ettei sääntöjä olisi enää lainkaan, mutta mikroyritykset eh, kuuluisivat eurooppalaisen menettelyn piirin, koska usein nämä yhtiöt toimivat vain alueellisesti, eivät rajat ylittävästi ja siksi mielestäni tällaisia Euroopan laajuisia määräyksiä ei tarvitsisi kohdistaa niihin. Meidän on lausunto nyt laadittava. E, Jurihan varsinaisesti vastaa tästä aiheesta. Ja kun nyt korkean tason työryhmä on käsitellyt byrokratiakysymyksiä, niin heti, kun tulee eteen kysymys, joka meitä koskee, eli eh, tilinpitovelvollisuus mikroyhteisön osalta, että ryhdymme hiuksia halkomaan tai asioita muuttamaan. Mielestäni komission lähestymistapa on ok. Eh, aikataulusta tietysti voidaan puhua ja kestoista, mutta että ehdotus hylättäisiin, eh, niin kuin herra Sterks esittää, niin tällöin puhutaan belgialaista politiikan teosta eikä eurooppalaisesta. Minulle tällainen menettely ei oikein käy. Kiitos. Right, Kaksi viimeistä puhujaa. Rova Pitskainen ja Rova Wortman Kohl. Briefly, uh... Lyhyesti vain, koska... Ihan lyhyesti uh, kommenttina tälle esteetty täydestä sydämestä tuonne herra Sterksin ehdotusta. Aiheuttaisimme paljon haittaa pienille yrityksille, yhteiskunnalle, kuluttajille ja markkinoille, joilla meillä ole uh, yhteisesti sovittuja tilinpäätössääntöjä, kirjanpitosääntöjä kaikille. Yeah, um, Kiitos herra Sterks kuljetusvaliokunnassa. Kuljetusvaliokunnassa en ollut samaa, olin samaa mieltä, mutta tässä kysymyksessä en ole argumentasi kanssa samaa mieltä. Me usein puhumme pk-yritysten hallinnotaakan vähentämisestä. Nyt komissio on tehnyt ehdotuksensa ja me emme edes vakavasti aio tarkastella sitä. Me aiemme vain hylätä sen. Ja ajatelemme, että ensi vuonna sitten vähentäisimme taakka. Nyt on oikea aika tukea tätä ehdotusta näinä vaikeina taloudellisina aikoina. Ja nyt teiltä on kyllä jotain ohi tästä. Hyvästä. Indin, äh... Niin. Herra Langen en tiedä, ymmärtääkö hän Hollantia suoraan, uskoisin näin olevan. Eli jos nyt ajattelette, että toimin tässä vain Belgian nimiin, niin sitten voisin sanoa samaa hänestä, että hän vain puhuu saksan äänellä. Ei meidän ehkä nyt tällä tavalla tulisi ryhtyä argumentoimaan. Niin yksinkertaistamista tarvitaan, kaikkihan sen tietävät, mutta kysymys kuuluu, mennäänkö tässä ehdotuksessa oikeaan suuntaan. Ja itse katsoisin, että kyllä, alun perin näyttäisi siltä, että tämä ehdotus todellakin auttaisi vähentämään pienyritysten taakkaa, mutta itse katsoisin, että näin ei todellisuudessa tapahdu. Saattaisiin vain hankaloittaa monien pienyritysten elämää, varsinkin sellaisten, jotka toimivat rajaylittävästi. ylittävästi ja monet toimivat, ainakin oman maani yritykset, ehkä Saksassa ei. Pelkään, että saattaisimme haitata tällaisten yritysten elämää, koska kauppakumppanina saattaisi olla esimerkiksi vaikeaa saada tarvittavia tietoja yhtiöiltä. Ja rahoitusongelmiin tällainen yhtiö saattaisi törmätä, koska transparenssi vedoten pankit saattaisivat vaatia tietoja esimerkiksi verotuksellisesti ja muutenkin. Eli saatettaisiin tietysti törmätä tilanteeseen, että joissain maissa tämän tyyppiset tilastolliset tiedot saadaan muuten kerätyksi, mutta kaiken kaikkiaan en ole varma, saadaanko hallinnollista taakkaa purettua tämän ehdotuksen myötä. Jos tiedot kuitenkin halutaan jollain tavalla kerätä, niin tällöin yhtiö joutuu vaivan asian eteen näkemään joka tapauksessa. Eli meidän kannattaisi mielestäni tarkastella sitä, miten kannattaa menetellä, jos halutaan purkaa pk-yritysten hallinnollista taakkaa. Ja olisi hyvä, jos komissio voisi tarkistaa direktiiviään. Selvää on, että hallinnollista on purettava, mutta mielestäni tehty ehdotus ei ole paras mahdollinen tapa siihen tarvitaan jonkinlainen eh, kompromissiesitys, jossa tuomme esiin sen, minkälaista menettelyä mieluummin toivoisimme. Kollega vielä toisen puheenvuoron, mutta esittelijällä on viimeinen sana. Ehkäpä voisimme toimia hänen ehdotuksensa mukaan, että teemme sitten jonkinlaisia tarkas, tarkistuksia. Tarkistusten takaraja on toinen kymmenettä keskipäivällä. Ja ryhmillä on jo kerrottu, että niitä voi tehdä vain englanniksi. Muuten emme pääse äänestämään syksen mukaan vastuvaliokunnassa Tarkistukset englanniksi toinen kymmenettä mennessä. Ää, niistä äänestetään kuudes kymmenettä. Minä näen, että Vittele Terälangen kerron teille aikataulun. Se luo tämän paineen kuudes kymmenettä meidän äänestys vastuuvaliokunnassa. Äänestys on 10.11. Ja tämä mennessä on ensimmäinen 12. vastuuvaliokunta Joo, se aikataulustaan aikataulua löysentää, mekin voimme omaa löysentää, mutta muuten ei. Niin, kysymys, Jos englanti on äidinkielinen, niin emme halua uusia sääntöjä esittää. Tähän astihan olemme kommunikoineet englanniksi. Silloin kun puhuttiin esimerkiksi euroalueeseen liittyvistä. Ja katsoisin, että kaikilla tulee olla oikeus silloin, kun äänestetään tarkistuksesta, voida tehdä se omalla äidinkielellään. Toivon, että tästä pidetään kiinni myös jatkossa, vaikka puheenjohtaja nyt sattuukin olemaan englanninkielinen. Ja toivoisin, että takarajaa siirrettäisiin, jos se nyt on ongelmana. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä kysymys ja meidän tulee pitää kiinni tästä menettelystä. Mr. Langen, I have a lot of sympathy for what you say. Suhtaudun sanomanne myöntätuotteisesti, herra Langen, tämä vaatimus englannista ei liity minuun mitenkään. Sen tarkoitus se katettiin viime kaudella asioiden nopeuttamiseksi, kun se on kielitausemmät puhuvat. voin pyytää oikeusvaliokunnalta aikataulun lykkäystä, mutta jos me emme hyväksy englannin, kellen käyttää, niin koordinaattorillehan tästä kerrottiin, niin sieltä vasta vastaus, että nyt koordinaattorit haluavat puhua tästä asiasta. Silvi. Jovan, Silvi. niin, lukisin herra Langen pyyntöä ja katsoisin, että olisi hyvä, että muitakin kieliä voidaan käyttää, eli saksaa ja ranskaa esimerkiksi. Merci, Madame Kiitoksia puheenjohtaja. Te tiedätte, että minä en mitenkään inhoa englannin kieltä, mutta viiden vuoden kokemuksen jälkeen täytyy sanoa, että aina on aikaraja kiireitä ja sitten menee paljon aikaa ennen kuin tekstit saadaan. Olin esitellinen kahdessa suuressa asiakokonaisuudessa. Minua painostettiin kiireellä, näin tein. Sitten meni kuitenkin 5-6 kuukautta ennen kuin juristilingvistit veivät oman työnsä loppuun, joten mielestäni minä olen tehnyt asepalvelukseni sairaalassa ja myös sanottiin, että sairaalassa ei ole kiirettä, vaan kiireisiä ihmisiä. Jos ei sairaalassa ole kiirettä, niin ei varmaan täälläkin sitten kiire on tällainen suhteellinen käsite. Well, if... No. Jos jäsenet haluavat todella tehdä tarkistuksia muussa kielessä, muilla kielellä kuin englanniksi ja käännöksiä käytössä, lykätään käsittelyä ja jos valiokunta ei lykkää lausuntoa ei tule. Niin se asia sitten päättyy, mutta voin toki puolta kantanne. Minulle englanti käy ihan hyvin, mutta jos Saksa ja Ranska hyväksyttäisiin, niin mukaan tulee helposti sitten muutama muukin vielä. Eli minulle kävisi, että pitäydyttäisiin pelkästään Englannissa. Mutta periaatteestahan tässä myöskin pitkälti on kysymys. Koordinaattoreiden tulee päättää ensinnä se, halutaanko lausunto. Jos lausunto ei lainkaan saataisi, niin se saattaisi olla suurempi vahinko. Kun sanoin, että jos emme suostu työskentelemään yhdellä kielellä takaraista kiinni pitämiseksi, meidän täytyy hyväksyä, mitä jäsenet esittävätkään joten minun on jätettävä asia jäsenten harkintaan. He voivat tehdä ehdotuksen omalla kielellä tai muullakin kielillä. En näe mitään muuta tapaa edetä. Olen tehnyt päätöksen. Päätös on, että voitte tehdä tarkistuksenne toinen kymmenettä keskipäivällä mennessä, että voitte käyttää omaa kieltä tai jonkun muun kieltä ja ponnistelemme tehdäksemme minkä pystymme. Jos päävaliokunta ei hidasta, ja käännöksiä ei saada. Se on meidän ongelmamme sitten. Jäsenet tehköön tuon mukaista, mitä haluavat. Thank you. We are, we are now... I thought the moment of excitement had passed. Luulen, että eh, jännityksen hetket olisi jo koettu, mutta edelleenkin tuntuu olevan pientä väreilyä ilmassa. No niin, rauhoittukaapahan nyt hieman. Voisi olla hyvä siirtyä eteenpäin esityslistallamme. Seuraavana ajatusten vaihto herra Jean-Claude Junckerin kanssa, euroryhmän puheenjohtajan kanssa – hiljaisuutta nyt saliin. Käykää keskustelut salin ulkopuolella. Olkaa niin ystävällisiä. Eli salissa ei saa käydä yksityisiä keskusteluja. Viime edellisen kerran 31.3. kolmatta keskustelimme herra Junkerin kanssa. Ajatuksia on tämän jälkeenkin vaihdettu. Ja nyt sitten menettelemme niin kuin yleensäkin. Ensinnä kuulemme eh, esityksen herra Junkerilta. Sen jälkeen voitte hänelle esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä, herra Junker. Puheenjohtaja, todellinen ilo minulle edustaa tämän valiokunnan edessä, joka nyt on tässä hiljattain uudelleen muodostettu ja vielä enemmän iloinen siitä, että teistä on tullut tämän valiokunnan puheenjohtaja. Hyvä rouva, pidän tätä valiokuntaa, joka on yksi valiokuntana, joka on kaikkein tärkeimpiä Euroopan parlamentissa. Viime kerralla, kun olin täällä valiokunnassa, olimme maaliskuun lopussa tänä vuonna. Ja silloisessa keskustelussamme taloudellinen tilanne euroalueella – oli huomattavasti heikommassa jamassa kuin tällä hetkellä. Tällä hetkellä voin todeta ensinnä sen, että taloudellinen tilanne on pitkälti vakautunut ja kaik, täm, tällaista maltillista optimismia näkyy kaikkialla, mitä tulee tähän toiseen kauteen tänä vuonna ja mit, että tulee kokonaisuudessaan vuoteen 2010. Kuitenkin haluaisin esittää va- peräänkuuttaa suurta varovaisuutta. Minkä takia huomaan, että Rova Lyling ei niin kuunnelkaa nyt hiukan hyvä Rova Lyling. Ja, ja. Also Ruhe jetzt, Herr Brock. Minkä takia tällaista varovaisuutta peräänkuulutan? Uskon, että kurinalaisuus ja kestävyys on vielä epävarmaa elpymisessä taloudellinen ja rahoitusmarkkinoiden tilanne on vieläkin haavoittuvainen ja heikoissa kantimissa ja toisaalta en ole sitä mieltä, että meillä on oikeus antaa väärää toivoa, koska kriisi, josta olemme pikkuhiljaa nousemassa ylös, oli varsin syvä kriisi, on syvä kriisi ja kriisin seuraukset tietenkin tulevat tuntumaan aika pitkällä aikavälillä on kyse sitten rahoitusmarkkinoista, valtion taloudesta tai työllisyydestä. Nyt kuitenkin tuntuu silti siltä, että tällä hetkellä olemme välttäneet tämän rankan vapaan pudotuksen euroalueella ja tilanne on parantunut alkuvuodesta. Tämä olisi todellista vakauttumista, josta puhun. 2008 syksystä poliittinen toiminta on rajoittunut aivan erityisesti kriisin hallintaan. Ennakoimattomat toimet ovat pakottaneet meidät ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin, jotka eivät kuulu normaaliin toimintaamme. Itse asiassa olemme taistelleet tulta vastaan tulella. Olimme kuitenkin kaikki samaa mieltä siitä, että muuta vaihtoehtoa ei ollut. Kuitenkin Olimme myös samaa mieltä siitä, että nämä toimenpiteet eivät olleet luonteeltaan pelkästään poikkeuksellisia, vaan niillä piti olla myös väliaikainen luonne. Ja nyt pitäisi saada aikaan poispääsystrategioita heti, kun tilanne sen sallii, jotta voitaisiin välttää se, että julkinen talous heikentyy liiallisesti ja syntyy tällaisia pysyviä vääristymiä, joita on syntynyt näistä poikkeuksista kiireellisistä toimenpiteistä. On olemassa suurin piirtein globaali yhteisymmärrys siitä, joka G20kin hyväksyi Pittsburghissa, siitä, että nyt tästä eteenpäin täytyy toteuttaa näitä ulospääsystrategioita, jotta ne olisivat operatiivisia ja voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti sitten, kun elpyminen konkretisoituu. Kuitenkin epävarmuus tällä hetkellä epävarmuus on edelleen vallalla suhteessa siihen, koska siirrytään näihin strategioihin kun ajatellaan lyhyen ja keskivälin perspektiiviä ja rahoitusmarkkinoiden tilanteita, tietysti ne ovat olleet euroryhmän ja ECOFINin kokouslistalla tämän viikon torstaina ja perjantaina ja myös IMFn vuosittaisessa kokouksessa niitä käsitellään Istanbulissa huolimatta tällaisen toiminnan vakauttamisesta, jota olemme voineet todeta toisella kaudella tätä vuotta, niin 2009 sitä luonnehti kuitenkin vakava lasku BKTssä. Itse asiassa hiljattaisten en, väliaikaisten komission ennusteiden mukaisesti kasvu tulee olemaan vahvasti kielteistä vuo, negatiivista vuodella 20 noin 4 prosenttia tänä vuonna. Sitä paitsi kannattaa muistuttaa vielä siitäkin seikasta, että tämä tilanteen vakauttaminen pitkä pitkälti johtuu voluntaristisista toimista, joihin keskuspankki ja valtiot ovat ryhtyneet, hallitukset ovat ryhtyneet, mitä tulee vuoteen 2010, Euroopan komissio ja kansainvälinen valuuttarahasto laskevat sen varaan, että pikkuhiljaa varovaisesti 0,3 prosenttisesti kasvua syntyy tai 0,5 prosenttisesti. Tässä kontekstissa haluaisin ottaa tässä esille kysymyksen, joka usein pääsee unohtumaan julkisessa keskustelussa myös meidän parissamme ja myös euroryhmässä. On kyse potentiaalisesta kasvusta, siis kasvusta, jota voidaan toteuttaa, jos täysin käytetään tuotantokapasiteettia hyväksi ilman, että syntyy inflation, infla, inflationistisia paineita. Tällä hetkellä on voitu todeta, että tässä kriisissä rahoitustilanteessa potentiaalinen kasvu euroalueella tulee heikkenemään huonosti vakavasti. Nyt meillä on ollut jo varsin matala kasvupotentiaali ennen kriisiäkin, 2,5 prosenttia. Nyt tuntuu siltä, että on varmaa, että potentiaalinen kasvu on siinä 1,5 prosentin tuntumassa vuonna 2010-2020. Kuitenkin keskustelu potentiaalista kasvusta on tärkeää, koska potentiaalinen kasvu, joka se heikkenee, liittyy vaikuttaa siihen, että talous toimii aralla, arkajalkaisesti ja heikentää mahdollisuuksia toimia. Euroalue, euroryhmässä pyrimme saamaan uutta vauhtia potentiaaliselle kasvulle Periaatteessa on kyse siitä, että synnytetään kollektiivista dynamiikkaa ja toimitaan niin, että jokainen tekee omat kotitehtävänsä kunnolla. Tämä, tässä pitää pitää mielessä, että kohdennetut rakennemuutokset synnyttävät myös potentiaalista kasvua ja mm, täytyy ottaa huomioon myös budjettiasemat, tilanteet Kuitenkin potentiaalinen kasvu on tärkeää ei vain sen takia, että on ilmeisiä yhteyksiä sen välillä, kun keskustellaan poispääsystrategioista, mutta myös sen takia, että me ei pidä menettää tilaisuutta antaa uutta kannustusta rakenteelliselle uudistukselle, jotta päästään tästä kriisistä vahvistuneena. Tilanne on siis vakautunut ja voidaan varovaisesti jo luonnehtia sellaista parempaa tulevaisuutta. Vaikutukset potentiaaliselle kasvulle kriisistä ovat vakavia, mutta on kaksi muutakin vakavaa aihetta, jotka huolestuttavat euroalueella työllisyys ja julkinen talous ja sen tilanne. Minulla on erittäin tärkeä tämä EUn e sosiaalinen ulottuvuus, joka on joka olisi vahvempi kuin tällä hetkellä on tilanne, mutta kuitenkin kehitys, jota olemme nähneet, jota näemme tulevina kuukausina työmarkkinoilla, tuntuu varsin huolestuttavalta ja aiheuttaa murhettakin. Johtuen taloudellisen toiminnan laskusta ensi kuukausina työpaikkojen menetykset lisääntyvät aivan varmasti. Jotkut kansalaiset joutuvat kasvaviin ongelmiin. Euroalue, EU pyrkivät löytämään korjaavia toimia. Siksikin on tärkeää käsitellä juuri tätä potentiaalista kasvua, jota äsken käsittelin. Ei vain ole kyse siitä, että tämä kiistaton, väistämätön työttömyyden kasvu vaikuttaa varsin kielteisesti sosiaalisesti näihin ihmisiin, joita työttömyys koskee, samoin heidän perheisiinsä mutta henkilökohtaisiin raamoihin liittyy, raamoihin liittyy vielä muita taakkoja, jotka liittyvät valtion talouksiin. Valtion taloukset ovat nyt jo varsin suuren äärimmäisen paineen alla. Sitä paitsi jotkut näkevät jo merkkejä rakenteellisesta työttömyydestä, jota meidän pitää kaikin voimin taistella vastaan. Turha kertoa seuraamuksista, joita tästä syntyisi kuluttajille että kotitalouksille. Olen me tarvitsemme siis kuitenkin luottamusta, jotta kulutus myös jatkossakin tulee tukemaan taloudellista toimintaa. On kyse siis siitä, että seurataan kaksinaista tavoitetta, pyritään välttämään niin pitkälle kuin mahdollista irtisanomista pitkällä, lyhyellä ja pitkällä, tai keski- ja pitkällä välillä palautamme sellaiset rakenteet talouteemme, jotka kestävät paremmin tällaisia iskuja vastaan. Sitten toinen huolen aihe koskee valtiontalouksien tilannetta. Me olemme määritelleet ne viimeisen 12 vuoden aikana. Tilanne on vakauttunut kansantalouksissa, mutta pitää kuitenkin ymmärtää, että nämä poikkeukselliset toimet eivät ole kestäviä keski- ja pitkällä aikavälillä enää. Näin ollen jo nyt tästä lähtien pitää alkaa pohtia näitä ulospääsystrategioita ja aivan erityisesti mitä tulee euroalueeseen johtuen siitä, että meillä on yhtenäisvaluutta käytössä. Me aloitamme siis euroryhmästä, niin kuin, niin kuin Ecofinkin on todennut, on yhteisymmärrys siitä, minkälaisesta poispääsystrategiasta saattaisi olla kysymys. On kyse siitä, että soitetaan viulut tavallaan yhteen, ollaan yhteis- yhteisymmärryksessä e-, erinäisistä tukitoimista ja haasteista, jotka liittyvät näiden toimenpiteiden purkamiseen. Luonnollisesti mm, näin toimitaan vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa sen mukaisesti. Mutta silloin kun tähän, sitä sopimuksesta päätettiin, silloin emme pystyneet ennakoimaan, että joudumme soveltamaan sitä tällaisessa tilanteessa, jossa nyt eletään. Onneksi uudistus, johon etenin siirryimme 2005 maaliskuussa, on antanut meille taloudellisemman, järkevämmän äh, säännöstön ja näin voimme toteuttaa vakautussopimusta tarvittavalla tilanteen vaatimalla mm, joustavuudella. Kuitenkin tämä joustavuus, sitä ei pidä tulkita yhdensuuntaisena joustavuutena, kun ajatellaan tilanteen laajuutta. Tässä tarvitaan aivan tiettyä realismia toiminnan konsolidoinnissa, mutta myös kunnianhimoa tarvitaan. Uskon, että aika, jolloin sovelletaan tällaisia ulospääsystrategioita, ei ole vielä nyt. Olen sitä mieltä, että meidän pitää alkaa suunnitella ulospääsystrategiaa mutta emme ole vielä siinä vaiheessa, että kriisi olisi päässyt maturiteettipisteeseensä tavallaan, et, ja sen takia sitten nyt aloitettaisiin jo toimia strategian mukaisesti. Mutta uskon, että 2010 ei tule olemaan ensimmäinen vuosi, jolloin sovelletaan strategiaa, vaan vasta 2011 lähtien voimme asteittain alkaa soveltaa poispääsystrategiaa tietäen, pitäen mielessä sen, että tietenkään emme voi tyytyä siihen, kun on saatu julkinen talous tasapainoon, että tehdään, otetaan pieniä askeleita konsolidaatiossa ja rakenteellisten vajeiden korjaaminen on tärkeämpää kuin merkittävämpää kuin olimme ennakoineet aikaisemmin. On selvää, että me emme voi rajoittua siihen, että erillään tarkastelemme budjettitilanteen ulospääsystrategiaa. Euroryhmän täytyy määritellä ulospääsystrategioita, jotka ovat kattavia ja koordinoituja. Tähän strategiaan tulee siis kuulumaan aivan erityisesti seuraavan tyyppisiä kysymyksiä. Paluu julkisen talouden tilanteeseen, joka on kestävä. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka edesauttavat potentiaalista kasvua, työpaikkojen luomista ja palataan rahoitusmarkkinatilanteeseen, joka toimii ilman tukea. Hyvä koordinaatio näiden tässä ulospäinstrategiassa tuntuu mielestäni olennaisen tärkeältä niin kansainvälisellä tasolla kuin euroalueellakin. On selvää, että on olemassa erittäin suuria riippuvaisuuksia eri säädösten välillä, joita on toteutettu, että varmistetaan rahoitusmarkkinoiden ja talouden vakaus. Siksi minusta on aivan yhtä ilmeistä, että pitää ottaa huomioon tällainen vuorovaikutus silloin, kun on puhe näiden järjestelyiden astetaista poistamisesta. Aikataulu tälle poistumiselle tulee vaihtelemaan maasta toiseen. Meidän pitää siis nähdä kokonaisuutena nämä ongelmat. Ei mitään tabu-kysymyksiä ei saa olla. Meidän ei pidä paeta toimivaltuuksien taa. On siis selvää, että euroryhmä tulee noudattamaan, niin kuin ECOFINkin, keskus, Euroopan keskuspankin asemaa ja myös kansallisten keskuspankkien asemaa, mutta meidän pitää voida käsitellä kaikkia näitä ongelmia laajalta perspektiiviltä eikä pidä puhua pelkästään ulospääsystrategiasta budjettikysymyksissä. Sitten puheenjohtaja lyhyesti G20. Euroryhmä tukee kantoja, joita siellä puolustettiin, viittaan Ruotsin, Ruotsin puheenjohtajavaltiona. Ja miten se toimii ja aivan erityisesti jälleen kerran kyse on tästä ulospäinstrategiasta. Se mainitaan myös lopullisessa tiedon, lopputiedonannossa. Samoin puhutaan kansainvälisestä rahoitusmarkkina-arkkitehtuurista ja haluamme tukea myös sitä, että köyhille valtioille annetaan tukea, tukea, jotka kärsivät vakavammin kriisistä kuin Euroopan valtion valtiot. G20 määritteli myös puitteet keskustelulle hallintorakenteiden uudistamisesta IMFssä. Sam, rinnakkaisesti käyt, aloitettiin keskustelua siitä, miten näitä, nämä muodostamat ovat muuttuneet G8, G20 ja niin edelleen. Parlamentti, Euroopan parlamentti on aina tukenut euroryhmää ja on aina vaatinut, että euroalueen ulkoiset maat ovat myös edustettuina johdonmukaisella vahvalla tavalla, mitä tulee taloudelliseen poliittiseen integraatioon, jotta ne voivat tehokkaasti kansainvälisten kumppanimme kanssa käsitellä makrotaloudellisia aiheita, kuten globaalit epätasapainotekijät, jotka ovat suurena huolenaiheena edelleenkin, ja miten koordinoidaan finanssipolitiikkoja ja ja miten eh, euron vaihtokurssi etenee ja kehittyy. Mielestäni meidän pitää tarttua tähän tilaisuuteen, jonka tämä keskustelu on meille antanut hallinnosta IMFssä jotta saataisiin aikaan euroalueen ulkoinen edustus, joka ei pysy ole kansainvälisten ja eurooppalaisten tavoitteiden ulkopuolella ja joka sopisi yhteen yhteisvaluutan aseman kanssa joka on toiseksi tärkein kansainvälinen varantovaluutta. Puheenjohtaja, vastaan mielelläni nyt sitten kysymyksiin, joita teillä saattaa minulle olla. Kiitos. Paljon kiitoksia tuosta. Niin kuin aina, meillä on vaikuttava puhujalista. With the vice president. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa euroryhmän puheenjohtaja. Lyhyitä kysymyksiä minulta tässä uudessa maailmassa sen jälkeen, kun aloitettiin todella, todella, toteuttaa 2011 eteenpäin ulospääsystrategiaa, niin kuin te sanoitte, joudumme tällaiseen synkroniseen tilanteeseen, niin jotkut maat, tai epäsynkroniseen tilanteeseen, niin jotkut maat selvät kriisistä aikaisemmin kuin toiset. Toisilla menee paljon enemmän aikaan, kun otetaan huomioon se, että ne, jotka selviytyvät aikaisemmin kriisistä, ovat keskeisiä maita taloudellisesti, mm, tämä on ennakoitavissa niin kuin eilen herätyssäkin ennakoi, että silloin syntyy tällainen rahapoliittinen ulospäinstrategia, ja kun tämä vaikuttaa myös korkoihin, kun tilanne vakautuu. Tämä vaikuttaa sitten näihin jäljessä oleviin maihin, kun korot nousevat sitten, kun otetaan tämä huomio, niin onko tämä strategia joustava vai onko se yhtäläinen kaikille maille vai tuleeko tästä tällainen vaihtelevan geometrian ulospääsystrategia? Olen ymmärtänyt myös niin, että pitää palata julkisen talouden tasapainotilanteeseen. Olen sitä mieltä, että tasapaino on mahdollista jälkeen jäävissä maissa vain, jos saadaan aikaan potentiaalista kasvua. Se on avainkysymys tässä. Kysymykseni kuuluu Lisbonin aikaisen tilanteeseen. Oletteko sitä mieltä, puheenjohtaja, että voitaisiin antaa pidempi aikaraja kuin kymmenen vuotta, kun otetaan huomioon se, että ongelmat, joita edessämme on, ovat todella suuria, liittyvät kilpailuongelman ollut, meille ongelmana jo ennen kriisiä, samoin jääväestön vanhentuminen, ilmasto-ongelmat ovat näitä ongelmia. Onko tämä avoimen koordinaation ollut riittävää vai onko voitaisiinko nyt esittää sellaisia, e, onko sellaisia ratkaisuja, jotka ovat ennakoineet Lissabonin sopimuksen epäonnistumista, koska ehkä pitäisi vahvistaa tätä hallintopuolta ja lopuksi meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta saataisiin todellista euroalueen diplomatiaa. Avainkysymys on siis uudistus, reformit ja miten euroryhmän suostuksia todellakin seurattaisiin jäsenvaltioissa? We'll try question answer question. Pyritäänpä etenemään kysymys-vastaus kysymys-vastauspohjalta, mutta jos ei se toimi, niin otetaan niitä ryppäässä. Kiitoksia, Rova. Uskon, että ulospääsystrategiat ollakseen globaaleja. Niitä, niitä täytyy kuitenkin eriyttää maittain. Kaikki eurovyöhykkeen maat eivät ole samassa tilanteessa. Tilanteet eivät ole identtisiä. Meidän täytyy siis yhteen sovitetun toiminnan avulla ottaa huomioon se, että maat eritetysti eri lailla poistuvat kriisistä mitä tulee Lissabonin strategiaan, joka ei koske ainoastaan euroryhmää, vaan kaikkia 27 jäsenvaltiota. Sen suhteen minä kuulun niihin, jotka haluaisivat pidentää viitekautta. Tämä alkuperäinen aikataulu vuoteen 2010 ei ole kestävä. ei niin, että me lykkäisimme asioita, vaan että jatkaisimme sen kestoa vuoteen 2020 pitäen huolta siitä, että tämä ei hidastuttaisi uudistusten vauhtia, vaan tämä on se viitekausi, kun nykyinen ei ole kestänyt. Euh, Miten Lissabonin sopimusta sitten sovelletaan kaikki näihin asioihin. Onko tämä avankoordinaatio hyvä menetelmä? Onko se ainoa ajateltava keino? En sanoisi, että avoin koordinaatio kattaa kaikki järkevän lähestymistavan piirteet. Me näemme sen rajat. Jotkut maat haluaisivat lisätä äh, talouspolitiikan koordinaatiota aina kun ECOFINissa me pyrimme äh, pitää e-, esiintyä kurinalaisemmin, löydä lukkoon aikarajoja. Saamme voimakkaan reaktion, että ei liikaa Eurooppaa. Minä olen eri mieltä. Jotkut hallitukset ovat sitä mieltä, että tässä on askel, jota et, ei enää haluta eteenpäin ottaa. Minä mielelläni ottaisin tämän askeleen. Boom. Hyvä puheenjohtaja, herra Juncker sosiaalisen ja demokratiaryhmän nimissä tervetuloa tänne. Me muutimme hieman nimeämme. Se johtuu siitä, että Italiassa sosiaalidemokraatit ja sosiaalit, eivät pelkästään vaan myöskin liberaalit ja eh, demokraatit kuuluvat eh, eh, tähän ryhmään. Toivottavasti teitä ei tämä häiritse, mutta halusin tämän kuitenkin tässä näin kauden aluksi sanoa. Sitten itse sisällöstä muutama kysymys, ja ne liittyvät Kasema Kaljon puheenvuoron, eli Lissabon 2. On erittäin tärkeää, että euroryhmä vahvistaa yhteistä äh, talouspolitiikkaansa, jos Lissabon kakkonen nyt saadaan. Tehän tiedätte, äh, miltä tilanne on näyttänyt viimeisten viime vuoden aikana euroryhmä tulee käymään jälleen keskustelua eri ulottuvuuksista talousstrategiassaan, e- eli ympäristöstrategia, sosiaaliset aspektit, työllistämisaspektit ja kilpailukykykysymykset, nämä ovat tarpeen. Ja tällaista tarvitaan, koska emme halua olla liian yksipuolisia ja ajaa vain yhdellä raiteella, keskittyä pelkästään kilpailukykyyn liittyviin kysymyksiin jos näin tehtäisiin, emme toimisi riittävän modernilla tavalla. Ja tämän lisäksi sitten Pittsburghin kokous ja sitten paljon on puhuttu eh, paikallisesta eh, taloudellisesta hallinnoinnista – me olemme sitä mieltä, että mitä järkevämmin maailmanlaajuiset asiat hoidetaan, niin sen parempi, mutta tätä ei kuitenkaan voi katsoa selityksenä sille, että eurooppalainen malli tai euroalueen malli ei olisi käypäinen ja siitä ei neuvoteltaisi. Niinpä kysyisinkin teiltä, miten te näkisitte eurooppalaisten roolin tällaisessa globaalissa keskustelussa on pidettävä huoli siitä, että me jää reuna-alueelle ja siksi yhteisiä ponnisteluja euroalueella ehkä olisi syytä vahvistaa, että voimme yhdellä äänellä puhua. Esimerkiksi eh, transaktiovero olisi sitten tässä yhteydessä myöskin nostettava esille. Kiitos. Also, Herr Bullmann, Sie wissen, dass ich nicht äh, Sozialist oder Sozialdemokrat bin. En ole sosiaalidemokraatti, mutta kyllä minulla on aina mukavat olot sosialistien parissa, mutta valitettavasti heitä on aina vain vähemmän ja vähemmän. Minusta olisi hyvä, että heitä olisi jatkossa enemmän, että minulle tulisi takaisin nämä hyvät olot. Ja kysymykseni, ne ovat aina täsmällisiä. Olen edelleenkin sitä mieltä, että Luxemburg Puheenjohtajakaudellahan eh, vahvistimme tai täydensimme Lissabonin strategiaa eh, eh, liittyen talouspoliittisiin reformeihin ja toisaalta huomioiden sitten kilpailukyvyn parantamisaspektit, ympäristöpoliittiset tavoitteet ja kaikki seikat, jotka liittyvät siihen – mitkä tähän ylipäätään liittyvät. Ja ne ovat kaikki kolme mielestäni ihan yhtä tärkeitä aspekteja Lissabonin uudistusstrategiaa tarkastellen. Oli vahinko kiinnittää liikaa kiinnittää huomiota jättää sosiaalikysymykset ja kysymykset eh, liian vähälle huomiolle ja kiinnitettiin huomiota vain kilpailukykyisyysaspekteihin. Ne kuitenkin osana kuuluvat kilpailukykyisyyteen ja on erittäin tärkeää, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus säilyy ja että myöskin ympäristökysymykset pidetään mielessä riittävän hyvin. Näin ollen olen sitä mieltä, että nyt globaalin eh, rahoituskriisin eh, yhteydessä on pidettävä huoli siitä, että Lissabonin strategia toteutettaessa ei mennä liian yksipuoliseen soveltamiseen, vaan kiinnitetään huomiota eh, kaikkiin muihinkin aspekteihin kuin pelkästään rahoitukseen liittyviin taloudellisiin kysymyksiin. Mitä sitten hallinnointiasioihin tulee ja yhteydet muihin tahoihin, ECOFINiin, kansainväliseen valuuttarahastoon ja niin edelleen. 20 puitteissa on tuotu esiin se ajatus ja toive, että G20-ryhmästä tulisi tietynlainen maailman äh, kun puhutaan maailman talouteen liittyvistä kysymyksistä. No pitkälti itsekin voi tähän yhtyä, koska on selvää, että kansainvälistä koordinointia äh, on vahvistettava ja siihen tarvitaan jokin väline. Kuitenkin tässä yhteydessä muistava se, että äh, Euroopan ääni on saatava myöskin kuulumaan. Onhan se suuri taloudellinen tekijä maailmassa. On pidettävä huoli siitä, että Euroopan näkemyksiä valmistella Nekofinissa ja neuvostossa ja euroryhmässä niin hyvin kuin mahdollista. Ja sitten eh, G20 ryhmän edustajat tuntevat myöskin sitoutuneensa mandaattiin, jonka ovat saaneet ettei poiketa yhteisestä kannasta, josta on sovittu. Tämä ei todellakaan olisi toivottavaa, koska se heikentäisi Euroopan näitä kansainvälisissä yhteyksissä. En kuitenkaan ole sitä mieltä, että kansainvälinen valuuttarahasto voitaisiin katsoa G20-ryhmän alaiseksi sihteeristöksi tai vastaavaksi. Siinähän on jäseniä melkein 200, eli ei vain 20, ja siksi ei voida ajatella, että G20 jollain lailla jakaa toimintamandaatteja IMFlle. Se ei voi toimia tässä asiassa määrääjänä. Uh, thank you. Next on my list is uh, Sylvie Goulard. Sylvie. Sylvie Goulard. Kiitos. Uh, haluaisin esittää kysymyksen teille euroalueen ulkoisesta edustuksesta. Te ilmaista saman huolen liittyen siihen, että IMFstä, e, e, tämä liittyy tähän, että voiko IMF jotenkin alentaa I, I20 ja vastasittekin tuohon. Mutta miten sitten voisi soveltaa Lissabonin sopimusta uutta tämän perussopimukseen? Ja sitten sanoi, että olisi sotasta myönteisesti siihen, että astuisimme eteenpäin, äh, askeleen eteenpäin Lissabonin sopimuksesta. Ymmärrän, äh, mutta äänestölle ei voi sanoa, että järjestelmä ei toimi ja Uutakainen voi luoda. Mitä parlamentti voisi auttaa, miten se voisi auttaa teitä luomaan jotain uutta? Niin, aloittaisin vastaukseni tarttuen tähän toiseen puoleen kysymystä Lissabonin agendaan. Haluaisin sanoa teille, että ehkä ymmärsitte tässä minua hiukan väärin. Tarkoituksena ei ollut heittää käyttää Lissabonin prosessin rahoja roskikseen, vaan pikemminkin käyttää realistisempaa ajoitusta sovellutuksessa täytäntöönpanossa. Eli toimintasuunnitelmassa meidän pitää pitää kiinni suunnasta, jossa voidaan mennä yli 2010 vuoden, joka oli itse asiassa se aika, joka alun perin oli suunnitella silloin, kun hyväksyimme Lissabonin, tai siis kun hyväksyimme nyt tämän Lissabonin agendan Portugalin kaudella, muistaakseni herra Gutierrezin johdolla, haluaisin, että olisimme realistisempia. Me olemme sanoneet vuoteen 2010 men, ja asti olemme kaikki tulemme olemaan kaikkein kilpailukykyisin talousmaailmassa, mutta emme ole. Joten hiukan realistisuutta tämä vaikuttaa niin, että pidämme aikaa, niin se tarkoittaa sitä, että hiili, hidastamme eri osuuksien täytäntöpanoa agendassa. Joskus olemme vaarallisessa tilanteessa IMFn suhteen ja muiden kilpailun suhteen ja Eurooppa näissä eri paineiden ristialokossa ja euroryhmä ovat hiukan vaikossa. Siis nythän keskustellaan IMFstä että sikäli, että pitäisi vähentää jäsenten määrää. Tai ei jäsenten, mutta joidenkin määrää. Siis jotkut ovat painostaneet kovastikin Eurooppaa. Ja oikeastaan vain USA on jäljellä, joka haluaisi, että toimijoiden määrää vähentää 8-20 mukaan lukien jotkut Euroopan, eurooppalaiset, tietäen sen, että nousevissakin valtioista löytyy painetta siihen, että siellä on liikaa eurooppalaisia edustajia IMFn neuvottelupöydässä. Mielestäni tulee sellainen päivä, jolloin joudumme myöntämään, että täytyy hyväksyä uusi kokoonpano IMFn hallinnossa. Uskon, että edustajien määrän vähentäminen ei ole tässä välttämättä tärkeää. Tässä. Tämä keskustelu tavallaan hävitty. Olen varmaan viimeinen mohikaan, joka vaatii tällaista yhtäläistä, yhtenäistä paikkaa euroalueelle. Meitähän on tässä kaksi, jotka vaativat yhtenäistä paikkaa euroalueelle IMFn hallinnossa, mutta minun täytyy sanoa, että en ole koskaan onnistunut synnyttämään mitään intoa asialle euroryhmässä. Olen va- varpaillani varovaisesti edennyt tällaisen vaihtoehdon puolesta. Mutta ilmeisesti se ei saa mitään osoituksia muilta, koska myös euroalueen jäsenvaltiot toimivat siltä periaatteelta, että seison sen takana, missä istun ja näin. Kuitenkin me hyötyisimme siitä, jos keskittäisimme toimintamme ja meillä olisi vain yksi ainoa edustajan paikka IMFssä. Mutta tämä varmaan on toisen vuosisadan juttu. Kiitokset Sven Kiikolta. Herr Juncker, ich... Niin, herra Juncker, on mielenkiintoista jälleen tavata puoluekokouksen jälkeen. Siellähän olitte vieraanamme. Minulla olisi yksi kysymys, joka liittyy euroalueen eri arvoiseen erilaiseen suorituskykyyn kun ajatellaan ylijäämiä esimerkiksi Saksassa ja sitten eh, suoritustasoja muualla, niin kysyisin, minkä tyyppisiä toimia on ajateltu, eh, sillä nämähän saattavat vaarantaa euron vakauden pitkällä aikavälillä. Jotkut ovat sitä mieltä, että ne maat, joilla on alijäämiä, niiden tulisi sopeuttaa alakanttiin palkkoja, mutta katsoisin, että poliittisesti eikä taloudellisestikaan tämä olisi mahdollista, saattaisi johtaa deflatoriseen kehitykseen. Ja kysyisinkin, minkä tyyppisiä toimia euroryhmä on konkreettisesti ajatellut tilanteen selvittämiseksi? Mitä seuraamuksia teidän mielestänne tarvittaisiin, kun ajatellaan kasvu- ja vakaussopimusta? Tarvitaanko ulkoista eh, ulottuvuutta? Sillä se, että kehitys menee eri suuntiin, ei ole hyvä. Kysyisin, mitä mieltä henkilökohtaisesti asiaan olette ja mitä mieltä sitten euroryhmässä aiotte ajaa? 17 no, vastausta ainakin tähän pitää esittää, jos jokaisen maan osalta erikseen lähtisin erittelemään tilannetta ja sitä, miten eri maiden hallitukset arvioivat tilannetta. Ensinnäkin mitä tulee sisäiseen epätasa-arvoon, epätasapainoon. Katsoisin, että ei tämä välttämättä euroa suoranaisesti uhkaa, mutta kun ajatellaan kokonaisuutta, niin kuitenkin se on asia, johon tulee kiinnittää riittävää huomiota. Ja rahaministerit ovat yhtä mieltä siitä, että meidän on toimittava riittävän systemaattisesti ja tavoitteellisesti, jotta eh, voidaan puuttua eh, eri mm, eh, tyyppiseen ja eri suuntaan menevään kehitykseen. Tämä epätasapaino jota nyt esiintyy, ja sinällään se ei ole uhka, koska tällaisilla talousalueilla tämän tyyppisiä vaihteluita kyllä esiintyy. Mutta voidaan miettiä, voitaisiinko jollain tavalla vähentää tai hidastaa tällaista kehitystä. Varsinaisesti ei, mutta kuitenkin meillä kuitenkaan meillä varsinaista välinettä ei ole, jolla tähän voitaisiin puuttua. Aihe kuitenkin on usein esillä ja toiveita tähän suuntaan kyllä eh, on esitetty. Ne maat, jotka pitävät paremmin kiinni eh, sopimuksista, tietysti toivovat, että ne, jotka lipsuvat, eh, toimisivat vähän napakammin. koska tämä vahingoittaa euroaluetta kokonaisuutena tarkastelina. Siksi halutaan, että maat, jotka ovat lipsuneet, ilmoittavat ainakin, mitä ne aikovat jatkossa tehdä, jotta tasapainotilanne jälleen saavutettaisiin. Itse voin sanoa, että olen allerginen pyrkimyksiin kansainvälisellä saralla ja en haluaisi mennä jakamaan erilaisiin osiin euroaluetta. Esimerkkinä voitaisiin esimerkiksi mainita nyt, että Amerikan puolelta eh, vedotaan usein Saksan suuntaan. Ja, eh, kuitenkin katsoisin, että euroaluetta ei voida jakaa osiin, vaan muidenkin on ymmärrettävä se, että euroalue on yhtenäinen ja sitä on tarkasteltava yhtenä yhtenäisenä alueena. Silloinkin, jos halutaan puuttua globaalin epätasapainotilanteen hoitamiseen. Itse olen sitä mieltä, että on käytävä keskustelua globaalin epätasapainotilanteen eh, purkamisesta, mutta me emme kuitenkaan ole olleet tätä aiheuttamassa, siksi emme mielestäni voi meiltä ei voida vaatia europohjaista toimintaa tämän ongelman eh, ratkaisemiseksi. Ja mm, mm, kiitos, että muistutit tästä puoluekokouksesta. Se oli oikein mielenkiintoinen kokemus. Kiitos ja Roman Goebbels. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja Juncker kertoi juuri meille, että globaali taloudellinen ympäristö pysyy epävarmana ja tarvittaisiin enemmän globaalia hallintaa. Minun mielestäni G 20 ei kykene vastaamaan tuohon haasteeseen, koska se on ad hoc elin, joka toimii ilman selkeitä sääntöjä, ilman oikeusperustaa. Eikä se kumpua YK-järjestelmästä. Itse asiassa G20 on paluuta menneiden aikojen suurvaltojen konferenssiin, kuten Viinin tai Versailles konferenssiin, joissa muutamat suuret maat ja pari keskikokoista sellaisia, mukana sellaisia maita kuin Ranska ja Italia, ne haluavat sitten hallita maailmaa. Ja 20 joukossa on sellaisia erinomaisia demokraatioita kuin Saudi-Arabia – en minä halua sellaisia maita hallinnoimaan asioita. Niin te olette oikeassa, herra Jonkker. Että kun, kun G20 antaa määräyksiä ää, kansainvälisille organisaatioille, kuten OECDlle, jolla on selkeä säännöt, niin eikö siinä tapauksessa pitäisi vaatia jotain YK tasoon taloudellisen ja sosiaalisen turvallisuuden neuvosto, jotta me toimisimme kansainvälisen oikeuden puitteissa. Olen samaa mieltä kanssanne, herra Goebbels, analyysissänne ja aikaisemmassa ja totesin, että emme haluaisi, että kansainvälinen valtarahasto noudattaisi G20 määräyksiä, koska G20 etsii vielä paikkaansa kansainvälisen yhteisön kentällä. Mutta eh, olin sitä mieltä, että me tarvitsemme tämänkin 20 kaltaista, koska me tarvitsemme sovittelua kriisin alla ja kriisin aikana enemmän kuin aikaisemmin. Uskon, että G20 tulee miettimään sisäistä organisaatiotaan. Sillä ei ole päämää ja ei sihteeristöä, selkeästi luotuja sääntöjä. Myös eurooppalaisten on organisoiduttava niin, että, että EUn koordinoidut päätökset esitellään sopivassa muodossa G20 ja, ja muulle kansainväliselle yhteisölle. Tämä idea tästä ykonalaisesta talousneuvostosta ei ole mitenkään uusi. Se, sillä tällainen on se esille. Sillä olisi etuna, että se löytäisi paikkaansa kansainvälisten organisaatioiden kentässä ja YK-järjestelmässä. Ja kaikki kuolevat. ja minäkään haluaisin, että YK on yleiskokous minua määräilisi sillä Saudi-Arabia ei ole enää eristettynä. Se vähän on osittain kritisoitavissa ja YK yleiskokouksessa ei-demokraattiset ovat varsin edustettuna. Tärkeää on myöskin, että suurvalloilla olisi veto-oikeutta. Turvallisuusneuvostohan aina siellä veto-oikeus ja joitakin etuoikeutuja, En sanoisi, että G20 on paluuta 1800-luvun suurten, suurvaltojen konferenssin näin riskin, mutta en usko siihen. Minä en usko, että me palaamme 1800-luvulle. Versain konferenssihan oli 1900-luvulla kuullut yleisestä, mutta 1800-luvulla suurvallat jo järjestävät näitä konferensseja. Nyt meidän vuosisatamme pitää olla monenkeskisten, ei yhden maiden päätösten varassa. Oui. Je résistais à la tentation de répondre en vastustin houkutusta vastata Letseburgiksi Luxemburgin kielellä Regenbäsillä, koska huomasin, että teillä oli jotain kielellisiä pulmia tuossa edellisen istunnon aikana. No tämä varmaan tuli ratkaistuksi. Seuraavana Jörgen Klut, olkaapa hyvä. Ja, dankeschön. Kiitos, herra Juncker. Viittasittekin jo ongelmaan työmarkkinoiden osalta. Liittotasavallassa viime viikonloppuna pidettiin vaalit, eli vaalit on juuri pidetty. Nyt on saatu merkkejä siitä, että työttömyys tulevina kuukausina huomattavasti lisääntyisi maassamme, eli tätä taustaa vasten kriisi on kaikkea muuta kuin saatu hoidettua rahoituspoliittisesti osittain ehkä kyllä, mutta työmarkkinoita tarkastellen näyttää siltä, että ongelmia on vielä edessä. Ymmärtääkseni Pittsburghissakaan ei mitään erityistä saatu sanottua sen suhteen, miten tähän asiaan puuttua. Kysyisinkin teiltä, miten olette euroryhmässä ajatellut ja euroryhmän puheenjohtajana ajatellut nyt konkreettisesti tehdä jotain, jotta työntekijöiden eh, tilanne tulevina kuukausina saataisiin helpottumaan. Tehän muotoilitte äsken asian hienosti, eli monet kansalaiset eh, kohtaavat suuria ongelmia tulevina kuukausina ja heitä ei saisi jättää yksin. 7.6. Eh, eurovaali eh, aktiivisuus osoitti, kuinka alhainen äänestysprosentti oli, mutta tämä pitkälti johtuu varmasti siitä, että kansalaiset eivät näe millään tavalla hyötyvänsä eh, meistä. Ja siksi olisi erittäin tärkeää, että te voitte asettua työntekijöiden puolustajaksi ja jollain tavalla miettiä, mitä voisitte tehdä auttaaksenne heitä. Niin, oma vaikutelmani on, että alustuspuheenvuorossani olisin tuonut esiin sen, että maailmantalous, Euroopan talous ei enää ole vapaassa pudotuksessa. Kuitenkin työttömyys ja työmarkkinakysymykset ovat kysymyksiä, joihin seuraavassa vaiheessa on puututtava. Seuraavana kuukausina vuonna 2010-2011 varmasti nämä ongelmat tulevat eteen, eli työttömyysluvut tulevat nousemaan. Niinhän aina on, että työmarkkina kriisi iskee täydellä tahollaan vasta siinä vaiheessa, kun talouden tilanne jo on muuten vakautunut. Eli tällainen jälkireaktio, näin varmasti tulee käymään tälläkin kertaa. Euroalueella liikutaan noin 9,5 prosentin työttömyysluvuissa – Alkuvuosinahan eh, saatiin eh, tämä prosentti putoamaan alle 7 prosentin, eli alkuvuosina euroalueen toimintavuosina saatiin koko ajan työttömyysprosenttia laskettua. Ja me olimme sitä mieltä, että euron ja euron hyvien vaikutusten takia katsoimme, että saatiin koko ajan työttömyyslukuja alenemaan ja uskoisin, että näin todella olikin. Ja nyt meidän sitten tulisi pitää huoli siitä, että myös muita toimia, kuritoimia saadaan aikaan, jotka ainakin keskipitkällä aikavälillä myöskin tasapainottava tilannetta työllisyyteen liittyen. Suhdanne pakettia ei näin vain yksi kaksi voida mennä lopettamaan. Olen sitä mieltä todellakin, että rahoitus ja talousmaailma – tulee tarvitsemaan tukea vielä vuosina 2010 ehkäpä 2011kin, ei varmaan silloinkaan ihan noin vain voida ilman hyvää koordinointia toimia lopettaa. Sitten lyhennetyn työajan säännöt, niitä ehkä myöskin niiden soveltamista ehkä on jatkettava, vaikka tällä tietysti eh, eh, valtioiden talousarvioihin on vaikutuksia. Mutta eh, jos nyt lopetettaisiin nämä lyhennetyn työajan menettelyt, niin tämä johtaisi välittömästi huomattaviin työttömyyslukujen nousuihin. Eli meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta parannamme euroalueen kasvumahdollisuuksia. 2,5 prosenttia oli luku ennen kriisiä. Ja lasku ö, tulee olemaan ehkä noin puolitoista prosenttia, mutta tällainen kasvu ei riitä, jos halutaan taata pysyvät työpaikat jatkossa. Siksi rakenne uudistuksia tarvitaan. Tästä sanasta rakenneuudistus on oikein pidä, koska monet tämän tulkitsevat väärin. Mutta Lissabonin eh, strategia se tulisi pystyä toteuttamaan mahdollisimman täysimääräisenä. Eikä ole hyvä, jos nyt ihan tarkastamatta kaikki mahdolliset eh, joustotoimet ja eh, sääntelyn purkutoimet eh, toteutettaisiin esimerkiksi irtisanomissuojasta luopuminen. En usko, että tällaisilla toimilla kuitenkaan saadaan aikaan uusia työpaikkoja tai työllisyyden parantamista pikemminkin saattaisi käydä niin, että jos irtisanomissuojaa puretaan, niin tästä seuraisi uusia, uusia irtisanomisaaltoja eikä uusia työllistämistoimia. Eli näin sinisilmäisesti ei kannata asioita tarkastella. Tämän tietysti sanon nyt ihan omissa nimissäni, en voi puhua kaikkien euroalueen edustajien puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, olen erittäin iloinen, koska te olette osoittanut rakenteellisen uudistuksen ratkaisevan tärkeän roolin. Te puhuitte myös siitä, että että pitää realistisesti tarkistaa kymmenen vuoden perspektiivillä Lissabonin agenda. Kaikkea tätä vahvistaa se, että julkinen talous heikkenee, on paljon vaikeampi rahoittaa siirtymävaiheita ja yleisesti ottaen rakenteelliset muutokset ovat vaikeita. toteuttaa tällaisessa rahoitustilanteessa, joka on niin heikko. Samanaikaisesti kerroitte aika heikosta 0,5 prosentin kasvusta, joka ei varmastikaan riitä rahoittamaan kunnianhimoista pakettia, jota EU kuitenkin puoltaa, mitä tulee julkisen talouden asettaisen paranemiseen. Oletteko te sitä mieltä, että meidän pitäisi alkaa mahdollisimman, mahdollisesti aikaisemmin rakennemuutokset jo vuodesta 2010 eteenpäin samalla kun asteittain pyritään rajoittamaan budjettivajeita. Ko, mihin asti näette tämän, nämä vaikutukset Lissabonin strategian suhteen? Haluaisin nyt korostaa sitä seikkaa, että en suosittele taukoa uudistus, uudistusten täytäntöönpanossa Lissabon agenda muka, agendalla Pyydän vain, että pidennettäisiin tätä kautta, jonka aikana me sitten mittaamme uudistusten vaikutukset, joita on sovellettu Lissabonin agendan mukaisesti. Enkä itse ole valmis siihen keskusteluun, koska pitää alkaa rakenteelliset uudistukset. Niitä pitää jatkaa. Olemme Euroopassa tehneet paljon rakenteellisia uudistuksia, onnistunut onnistunut, jotkut vähemmän, mutta rakenteellisia rakenteellisen uudistuksen ei pidä ryhtyä, vaan niitä pitää jatkaa ilman minkäänlaista pysähdystä. Joten kysymys ei liity tähän, koska hallitukselle on tärkeää toimia Lissabonin agendan mukaisesti. Aivan oma kysymyksensä on se, joka koskee budjettiulospääsystrategioita, joihin viittasitte. Tässä olen samaa mieltä ja toistan, että ei ole tullut vielä aika poistaa budjettikannustimia markkinoilta. Ei ole kyse siitä, että näin että hylättäisiin tämä politiikka, jota nyt olemme soveltaneet tietyllä menestyksellä. Henkilökohtaisesti uskon, että vuonna 2010 ei ole vielä se hetki, että sovelletaan ulospääsystrategiaa, mutta nyt on tullut se aika, että pohditaan sitä, minkälainen täsmällisesti tämä ulospäästrategia tulee olemaan. Minkä takia? Sen takia, että ensinnäkin kansalaiset, kuluttajat, työntekijät heillä pitää olla varmuus siitä, että poikkeukset väliaikaiset toimenpiteet, jotka olemme ottaneet järjestelmässä käyttöön, eivät tule jatkumaan pysyvästi. Nyt olemme lisäämässä velkaa raskalla kädellä julkisen talo talouksiin. Tuupataan tällainen taakka sitten nuorten harteille jatkossa johtuen tämän päivän politiikasta ja meidän pitää käyttää muitakin vaihtoehtoja, mutta pitää antaa kuluttajille luottamusta ja parempia toiveita, tai antaa toiveita nuorisolle ja käyttää sellaisia strategioita, joiden avulla voimme päästä budjettivaje sotkuista ja velkatilanteista valtiontalouksissa. Tämä ulospääsystrategia, siihen liittyy erilaisia sävyjä. Se tulee vaihtelemaan maasta toiseen, mutta meidän pitää yhteistoiminnassa toimia, koska ei voida ajatella sellaista, että jonakin päivänä Ranskan pääministeri päättäisi että nyt top tykkänään tai liittokansleri Saksassa taas jatkaa toimintaa tai jotkut pääsevät eroon vel- velkakierteestä yhtäkkiä. Ei, meidän näin pitää toimia. Meidän pitää konsertoida, siis sovittaa yhteen nämä strategiat, ulospäin strategiat. Ei ole kyse vain siitä, että pohditaan ulos pääsyä budjetti ongelmista. Välineet, joita keskuspankki on ottanut käyttöön erityisesti, poikkeukselliset välineet, meidän pitää tutkia niitä myös silloin, kun tämä kysymys tulee käsittelyyn. Pitää myös tietysti pankin riippumattomuus, mutta kaikki toimenpiteet, joihin on ryhdytty budje- finanssipolitiikassa, rahapolitiikassa, budjettipolitiikassa mm, ja niin edelleen, ne pitää ottaa huomioon. Äh, Thank you. Mr. Jo- Kiitokset. Kohta eh, menette Göteborgin Ekofin kokouksen herra Borg Bordel ovat kollegat ne niin siellä. He kävivät täällä muutama viikko sitten esittelemässä Ruotsin ohjelmaa ja valtiovarainministerimme toi esiin sen, että hän ei ollut varmaa siitä, oliko Ruotsin kannalta loppujen lopuksi hyvä jäädä eh, euroalueen ulkopuolelle nyt kriisin aikana. Kysyisin teidän mielipidettänne, mitä mieltä olette seurauksista. Ja sitten markkinaministerimme herra Nodel eh, totesi, että hänen mielestään Ruotsin kannalta olisi ollut hyödyllistä olla ulkopuolinen, koska vienti heikomman valuutan vuoksi on toiminut. Kysyisin, miten te e, suhtaudutte tällaisiin kommentteihin? E, kysyn teiltä tätä siksi, että katsoisin, että teidän tulee käydä eh, kunnon keskustelua näiden kahden Ruotsin kollegan kanssa, esitellä hyvät argumentit euron puolesta, varsinkin kriisin aikana, koska vaikuttaa siltä, että he näitä hyviä argumentteja tarvitsevat vakuuttuakseen ja vakuuttaakseen julkisen kannan Ruotsissa siitä, että euro on hyvä asia ei pelkästään Euroopalle muuten, mutta Ruotsillekin. Ja hyvää matkaa teille Ruotsin. I don't want to interfere in this Luxemburgin pääministeri, en halua puuttua nyt tähän keskusteluun, että käytte Ruotsissa. En halua syyttää mitään kollegani, mutta olen kyllä samaa mieltä täysin herra Borgin kanssa. Very often when when we... Varsin usein, kun keskustelemme tässä salissa, olen sanonut, että minun näkemykseni mukaan ja vakaumukseni mukaan Ruotsin paikka on euroalueessa. Ei ole mitään syytä, että Ruotsi pysyisi ulkopuolella. En halunnut tätä toistaa, mutta tämä on pysyvä vakaumukseni. A good trip and Hyvää matkaa teille. Kertokaa siellä, että olemme samaa mieltä tästä asiasta. Pascal Canville. Oui, monsieur le président, bonjour. Puheenjohtaja, päivä. Haluaisin palata julkisen sektorin vajeeseen, jotka mielestäni ovat kestämättömiä. Julkisen sektorin vajeita voi vajata kolmella tavalla. Lisätä, vähentää menoja, lisätä veroja tai lisätä kasvua kun puhutte ra- rakenneuudistuksista. Jotkut haluaisivat vähentää jotakin menoja. Haluaisin tietää, mitä te ajattelette verojen lisäämisestä, kun teillä on euroalueen puheenjohtajan hattu päällä. Ja ajattelen eräitä veroja, jotka erityisesti äh, pääomaverotusta ja yritysverotusta. Kun ajatuksena vähentää julkisen sektorin vajetta, mitä te ajattelette Äh, rahoitusmarkkinoiden transaktioverosta. Äh, yritysverotus on laskenut kymmenellä prosenttiyksiköllä viimeisen vuosikymmenen aikana. Sitten toinen kysymys liittyy luonnonvaroihin ja erityisesti öljyn hintaan ja sen vaikutukseen äh, kasvupotentiaalin lähivuosina euroalueella. Ja sitten me kysymyksen Jean-Claude Trichelle ja herra Munjalle jotka ilmaisivat huolensa siitä, että öljyn hinta oli korkea silloin, kun taloussuhdanne oli huono. Ja tämä oli merkittävä riski 2010-2011 vuosina. Jäättekö tämän analyysin ja mitä, miten te haluaisitte rajoittaa tuota riskiä? Rakenneuudistukset, jotka mainitsin. eivät pyri julkisen sektorin vajetten vähentämiseen. Uudistukset, joita, ajattelen, jotka liittyvät erityisesti väestön vanhemmin liittyvät erityisesti kasvupotentiaalin kasvattamiseen. Että toisaalta kykensimme vastaamaan ikääntymiseen kuluihin ja toisaalta tarvitsemme tehokkaasti työttömät taloutta vastaan, joka kasvaa lähikuukausina ja vuosina. Meillä ei ole mitään ekumeenisia lääkkeitä, joilla löytää oikean polun julkisen sektorin tasapainottamiseksi. Jokainen tasapainottamisyritys kulkee kansallisen filtterin läpi. Jokainen euroryhmän jäsen tietää parhaat keinot julkisen sektorin tasapainottamiseksi koskien maassa. Omamme jotkut hallitukset ovat kohottamassa veroja, toiset ovat alentamassa veroja. Tämä ei estää kansallisten tilanteiden eroja. Mainitsitte kaksi veroinstrumenttia. Ensinnäkin rahoitustransaktiovero. Minä itsenäni en voi puhua euroryhmän puolesta koska meillä ei ole yhteistä kantaa. Minulla ei ole mitään tabua ideologista tai muuta tällaisen veron luomiseksi. Täytyisi vain miettiä, voimmeko ottaa sen tällaisen veron jossakin maassa, jos sitä sovelletaan samalla tavalla kansavassa yhteisössä erityisesti kaikissa suurissa finanssikeskuksissa. Puhutaanpa ää, Tomin verosta tai liikevaihtoverosta. Minä en mitenkään vastusta tällaista keskustelua euroryhmässä tai muualla. Mutta meidän täytyy kaikissa näissä toimenpiteissä myöskin ottaa huomioon äh, verojen, veronkirjan vastainen taistelu. Ja myöskin se, että on äh, oikeudellisia alueita, jos, jotka eivät ole yhteistyöhaluisia. Mitä tulee sitten Trishen ja Almonian kantaan liittyen elin hintaan ja sen vaikutuksiin hinnanousuihin, Hiinan nosto vaikuttaa hyvin, potentiaali vaikuttaa hyvin laimealta. Ja öljyn hinta on liian korkea. Ja mä näyttää, että se ryhtyy, kun, kun olemme aikaisemmin yrittäneet vuoropuheluun toteamaiden kanssa, jotta löytäisimme vaihteluvärin öljyn hinnan vaihtelulle. Se on volatiili. Tämä rauhoittaisi meitä, kun ajattelimme taloudellista nousua sitä vastaisena vuosina. Öljyn hinnassa on irrationaalia spekulointia. pitäisi myös vähentää öljyriippuvuutta ja lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Muchas gracias. Kiitoksia, herra Juncker. Lyhyitä kysymyksiä Jos Lissabonin sopimus tulee voimaan, euroryhmä saa virallisen ulottuvuuden. Se saa toimeimen aseman. Tämä tarkoittaa sitä, että on mahdollista antaa erityinen agenda euroryhmälle, vai tarkoittaako sitä vai liittyykö tämä agenda enemmän ECOFINin? Sitten toinen kysymys. Te puhuitte potentiaalisesta kasvusta erittäin tärkeä tekijä. Ja tähän liittyy, että jotta voitaisiin tarttua globaaleihin epätasapainotekijöihin, se on eri asia. Tilanne vaihtelee joka maassa. Miten eurovöhyke tähän sijoittuu sitten, jotta tämä potentiaalisen kasvu edistyisi. Tähän liittyy erilainen metodologia, joka perustuu euroalueeseen. Tämä voisi varmistaa työllisyyttä ja myös sosiaalisten asioiden käsittelyä eikö olisi välttämätöntä, että olisi tällainen eri, eri, eriytetty strategia tai yhteinen äh, strategia, jossa hyväksyt, käyttäisiin hyväksi taloudellista kapasiteettia ja käytettäisiin reaktiokapasiteettia, jota löytyy euroalueesta. Sitten viimeinen kysymykseni, julkisen talouden kestävyys. On selvää, että julkisen talous on suurin paineen alla, edessä on varsin äh, väestön vanheneminen ja niin edelleen, mutta on välttämättä välttää myös se, että koko kriisistä ulospääsystrategi, johon ilman, että ei syyteltäisiin, laitettaisiin tällainen yhdenmukaistettu strategia Euroopan julkiselle taloudelle. Toimittaisiin tavallaan ennalta aktiivisemmin. Annettaisiin suuntaviivoja, malleja, toimintamalleja samanaikaisesti. Painostakin harjoitettaisiin, jos haluttaisiin vaikuttaa kansainväliseen, kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin myös. Euh, Minä jo tavallaan vastasin jossakin määrin näihin kysymyksiin erityisesti, mitä tulee verotusvälineisiin, joista voidaan kuvitella, että ne voisivat auttaa siinä, että parannettaisiin talouden, valtiontalouden tilaa. Se päivä, jolloin euroryhmästä tulee virallinen muodostelma tai yksikkö neuvostossa, silloin asiat tulevat etenemään tavalla, jota pitäisin rohkaisevampana kuin tällä hetkellä on tilanne. Minä olen jo usein teillekin selittänyt, että johdan epävirallista ryhmää. En voi kaikkea sanoa ulospäin, mitä siellä sisäpuolella on sanottu, mutta kes- epäviralliset keskustelut euroryhmässä ovat erittäin hyödyllisiä myös hallituksille, jotka kuuntelevat tai komissiolle tai keskuspankille, koska nämä tietot ja keskustelut tavallaan ruokkivat kaikkien äh, pohdintaa samassa aiheessa, mutta sinä päivänä, jolloin euroryhmästä tulee tavallaan aikuinen Lissabonin sopimuksen ratifioinnin kautta täysi-ikäinen, niin silloin voimme antaa ulos, voimme suuntautua offensiivisemmin ulospäin Toivon, että sopimus tulee voimaan mahdollisimman nopeasti, koska joskus olen, minua hiukan häiritsee se, että joudun olemaan hiljaa, vaikka haluaisin puhua avoimesti ja suoraan tietystä kysymyksestä. Muun osalta euroryhmässä meillä on paljon työtä. Meillä on ohjelma, joka on laadittu kuudeksi kuukaudeksi aina. En näe, että tähän tulee mitään työmetodin muutoksia silloin, kun sopimus mahdollisesti tulee voimaan ja tulee globaaleihin epätasapainotekijöihin varmasti, jos vastailinkin niihin aikaisemmin. Mutta jaan kyllä teidän mielipiteenne tässä. Uh, Ramon Tremosa. Thank you. Kiitokset. Kiitos Sara ja hyvää huomenta herra Juncker. Minua epäilyttää euroalueen tulevaisuus. Eilen vieraanamme oli herra Trichet ja hän eh, puhui sitä, eh, mikä on vahvan dollarin rooli, että Eurooppa sitä tarvitsisi, mutta vaikuttaisi siltä, että eh, tätä, tämä ei ole todellinen toive kuitenkaan. Viime vuosina on havaittu, että äh, Kiinan taloustieteilijät antavat kannoitte, kannat, kannustimia uusille nousuville talouksille, jotta ne imitoisivat Kiinan valuuttavaihtojärjestelmää. Eli vahvempi euro tulevina vuosina äh, sitä se ehkä saattaisi hankaloittaa talouden elpymistä, koska talous kuitenkin pohjautuu viennin mahdollisuuksiin. Herra Juncker, kysyisin, mitä mieltä olette näistä asioista? Niin, en oikein pidä tästä keskustelusta eh, vahva, heikko euro. Meillä on europiste. En halua esittää näkemyksiäni eh, liittyen vaihto asioihin julkisuudessa, sillä aihe asia on varsin arka enkä halua, että minua missään ö, sitten mennään siteeraamaan, kun kysymyksestä puhutaan. Meillä on viite ajanjakso vaihtokurssin osalta emme toivo äh, liiallista äh, heilahtelua, mutta kaikessa mitä esiin tuomme, äh, tuomme esiin sen, että mm, vahvaa dollaria toivomme. Ja kun näin sanomme, huomioimme amerikkalaisten viranomaisten näkemykset, joita aina silloin tällöin esiin tuodaan. Eli mm, tuomme esiin sen, että meillä on hyvä, että Yhdysvaltojen valuuttavaranto tekee töitä väärään suuntaan. Me toivomme, että ymmärretään se, että vahva dollari on amerikkalaisten talouden puolella. On kiinnitettävä huomiota siihen, että emme kuitenkaan viime aikoina ole näin sanoneet finally, Liam Wang Gok. Oui, euh, Monsieur le Président, beaucoup. Herra puheenjohtaja. Monet haluavat jo puhua ulospääsypolitiikasta, vaikka olemme ihan keskellä lamaan keskellä ja tämä ulospääsystrategiat liittyvät siihen, mikä liittyy Lissabonin agendaan, työmarkkinoiden uudistukseen, julkisen sektorin sanerokseen. Lissabonin strategian ideana oli tehdä äh, kilpailukykyisin talousalueen maailmassa ja kasvun piti olla korkea, mutta kasvastihan on maailman alhaisimpia, niin kuin juuri mainitsitte. Kaikki kasvumoottorit ovat jarrutuspuolella. Kulutus, investointi, viennit, kär, vientikin kärsii ja potentiaalisen kasvusten lasku. johtuu e-, enemmän talouksia romahtamisesta kuin rakennepolitiikan puolesta tuotantoa kapasiteetin käyttöaste on historiallisesti alhaisimpia sinne 60 prosenttia jossakin maissa. Ja kriisin seurauksena tämä kapasiteetti saattaa jopa laskea. Ja, ja päinvastoin kuin usein ajatellaan, potentiaalinen kasvuaste laskee, jos yritysten investointiaste halukkuuskin laskee politiikan myötä. Miksi e- ei uskalta korta tarttua tähän kasvaa vakausopimukseen? Sehän on sellainen tyhmäden monopoli. Lamman aikana valtiot eivät käyttää mittaisesti rakenteellisia vakauttajia. Ja sitten nousukaudella ne eivät sitten tässä kahlitse ää, julkisen sektorin kehitystä. Miksi meillä on automaattisia ää, mekanismeja, jotka ää, pyrkisivät budjettitasapainoon nousukaudella, mutta laman aikana mahdollistaisivat jäsenmaita Mahdollisesti sen, että vajeet kasvaisivat jäsenmaassa, jotta ne tukisivat taloutta. En sinä ole koskaan ollut sitä mieltä, että pitäisi olla vain yksi lähestymistapa. Minut on tässä kuvattu varsin summittaisesti, jos asette minut tällaiseksi tarjonnan puolustajaksi. En todellakin näe asioita tällä tavalla. Mielestäni tarvitaan hyvä poliitikkojen sekoitus kysynnän tarjonnan välillä, eikä pidä kaikkea panostaa yhteen ainoaan siis tarjontaan. Sitten vastaan aivan lyhyesti toisen kysymyksen. Te tässä kuvailitte varsin taidokkaasti vakaussopimuksen siinä muodossa, missä se nyt oikeasti on olemassa. Kun herra Prodi sanoi, että sopimus oli typerä, aikanaan. Äh, mm, mehän uudistimme sitä 2005 ja annamme sille sen tulkinnan, jota tekin kuulutitte. Me teimme eron ennakoivassa toiminnassa, mitä tulee täytäntöönpano puolessa puoleen, ja sitten tällaisen korjaavan toiminnan. Kun taloudessa menee hyvin, mm, ja juuri sit säännöt, sitovat säännöt sopimuksessa velvoittavat meidät supistamaan budjettivajetta julkisessa taloudessa. Silloin kun menee huonosti taloudessa, niin silloin äh, sopimus antaa luvan käyttää tällaisia automaattisia stabilisaattoreita, vakauttajia, ja silloin voidaan hyväksyä tällaiset yli 3 prosentin vajeet. Jos sopimus aina olisi se, mikä se oli ennen vuotta 2005, emme voisi näin toimia, mutta me uudistimme sitä 2005, jotta voidaan saada voidaan toimia niin kuin nyt olemme toimimassa nyt. Teidän toiveisiinne siis on jo vastattu. Se ei tarkoita sitä, että annetaan vajeiden jatkua tässä muodossa. Ne ollaan iloisia siitä, että lisätään velkataakkaa, joka sitten iskee tulevaan sukupolveen. Mutta sopimus sallii sen, että voidaan reagoida kulloisenkin ajankohtaiseen tilanteeseen myös tähän. Uh, um, Kiitokset. No niin, nyt pitkä kysymysluettelo on käyty läpi. Lämpimät kiitokset siitä, että pääsitte paikalle ja kiitos vastauksistanne. Ja ennen kuin kaikki nyt täältä katoavat, niin tässä on ollut näitä käännösongelmia tarkistuksen liittyen. Jos toinen kymmenettä on takaraja millä tahansa kielellä, niin sitten ajatusten vaihtoa ja äänestys voitaisiin tehdä 19.10. Tämä on siis hyvä puoli. Huono puoli on se, että tämä tapahtuu kello 21 Strasbourgissa, mutta tämä tilaisuus kannattanee kuitenkin hyödyntää. Silloin ryhmäpoikkeukset moottoriajoneuvojen osalta esitetään. Tämä asia kiinnostaa myös imco valiokuntaa Kiitos.